Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues. Nous allons... Hyvät naiset ja herrat, hyvää päivää. Aloitamme tämän päivän kokouksen. Ensimmäisenä hyväksymme esityslistan. Onko teillä huomioita? Mikäli ei, esityslista on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset, ne kerrotaankin huomenna. Joten voimme mennä suoraan kohtaan kolme, se on tämä työryhmä, jonka otsikkona on naisten köyhyyden tärkeimmät syyt. Tämä on erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe. Tämän päivän kutsuvieraamme varmastikin antavat meille paljon hyödyllistä tietoa niin, että voisimme tätä aihetta paremmin ymmärtää ja ymmärtää sen, miksi naisiin todella kohdistuu köyhyys rankemmin kuin miehiin. Tästä syystä haluaisin nyt toivottaa tervetulleeksi ensimmäiset puhujamme, Aloitamme Rova Agnieszka Geringerillä. Hän tulee Saksasta ja hän kertoo meille sukupuolten välistä tasa-arvosta ja naisköyhyyden syistä. Luisin ehkä täältä vähän hänen taustastaan. Tämä tulee englanniksi. Agnieszka Geringer on tutkija Göttingenin yliopistossa heinäkuussa 2010 hän sai valmiiksi väitöskirjansa Torinon yliopistossa. Viimeisessä tutkimuksessaan Stefan Klassenin kanssa hän analysoi perhepolitiikan vaikutuksia naisten työllisyyteen ja tilanteeseen Euroopan unionissa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Kiitos siitä, että sain kutsun esitellä teille tekemäni työtä. Esityksen tarkoituksena on johdatella tämä, tehdä tämän workshopin aiheeseen, mutta ennen kuin puhumme naisten köyhyydestä, kannattaa esittää yksi huomio. Mikäli ei olisi tulotasoissa eroja, eriarvoisuutta, ei olisi myöskään naisten köyhyyttä. Tulotasojen erota, hyvin läheisesti liittyvät köyhyys, aloitteen. Esitykseni perustuu hankkeen tuloksiin, joita olen saanut aikaan professori Glasenin ja Carlos Loposin myötävaikutuksia Göttingenin yliopistossa. Kysyn tutkimuksen tuloksista. Ja mikä tarkastetaan sijoittaa sukupuolien, sukupuolten kannalta neutraalilla tavalla ja tarkastelemme köyhyyttä ja tulotasojen eriarvoisuutta. Eriarvoisuus ja köyhyys ovat kasvaneet kaikille Euroopassa. Vasemmassa kaaviossa me näemme tulotasojen erota Gini-käyrän tai Gini-kertoimen avulla ilmaistuna ja oikealla puolella köyhyystaso, joka osoittaa, että osoittaa köyhyys vaaran, mikäli köyhyysrajan pidetään, pidetään 60 prosenttia keskitulosta. Tulotasoin eriarvoisuus ja köyhyys ovat kumpikin käsitteitä, jotka voidaan suhteuttaa muutoksiin, joita on tapahtunut tulonjaossa, verotulojen jakojärjestelmässä ja myöskin päästötieteellistä kehitystä tapahtunut päästön ikääntymistä. Suurta keskustelun käyty siitä, mitkä näistä tekijöistä ennen muuta myötä vaikuttavat kaikkein eniten näihin kahteen ilmiöön. Ja kun tarkemmin tarkastellaan köyhyyttä, voidaan havaita, että on olemassa sukupuolten välinen kuilu, järjestelmällinen merkittävä kuilu, kun tarkastellaan eri ryhmiä, eri ajanjaksoja ja erikäisiä ihmisiä. Tässä kahviossa jotain tietoa tästä. Auttaakseni teitä havaitsemaan, kuinka suuri kuilu on. Tässä on tällainen kiinteä viiva ja sitten pisteviiva. Ja kun tarkastelee ikäryhmiä, voidaan havaita, että merkittävä jatkuva sukupuolten välinen kuilu valitsee, mutta kuilu on pienentynyt vuosien myötä. Tästä voidaan havaita, että vuonna 2013 ero, mikäli otetaan huomioon kaikki 27 jäsenvaltiota, joka vain 15 jäsenvaltiota on hieman pienempi kuin mitä se oli aiemmin tutkimusjakson aikana. Kuilu on pysyvä huolimatta siitä, miten suuresta tulotasosta on kyse, olipa sitten kyse viitearvosta, joka muuttuu ja myötä, tai sitten kiinteästä viitearvosta tiettynä ajankohtana. Tai huolimatta siitä, katsommeko tilannetta jälkikäteen tai jatkuvalla syötöllä sen, kun on kyse sosiaalista tulonsiirroista. Mikä tarkastaa ikäryhmiä? Tästä voidaan havaita, että lasten kohdalla miltei minkäänlaista sukupuolten välistä kuilua. Köyhyys ja sukupuolten välinen ero tässä suhteessa syntyy vasta myöhemmissä ikäryhmissä, erityisestikin hyvin nuorten 16-24-vuotiaiden keskuudessa voidaan havaita, että merkittävä sukupuolten välinen kuilu on jo olemassa. Sama pätee myöskin työikäiseen väestöön. Kuilu on siellä. Ja merkille pantavaa on se, että ensimmäisessä ikäryhmässä sekä nuorten keskuudessa kuilu on suurempi kuin esimerkiksi muissa ikäryhmissä. Kuilu on pienenemässä silloin on kyse vanhemmasta työikäisestä väestöstä, mutta sitten se jälleen alkaa ammottaa silloin, kun on kyse eläkkeellä olevasta ikäryhmästä, eläkeikäisestä ikäryhmästä. Niin, tästä kyllä. Silloin, kun on kyse eläkeikäisestä ihmisistä, köyhyys absoluuttisesti katsottuna, köyhyysaste väheni ajan myötä ja tapahtui lähenemistä samalla köyhyystasoissa miesten ja naisten välillä. Kun keskustellaan sukupuolisidonnaisesta köyhyydestä, se on hyvin paljon riippuvaista kotitalouksien kokoonpanosta. Miehet ja naiset elävät erilaisissa kotitalouksissa. Naisten johtamat kotitaloudet ovat yleisesti ottaen huonommassa tilanteessa kuin miesten johtamat perheet. Sukupuolten välinen kuilu köyhyyden osalta on silloin suuri. Ja mitä kotitalouksiin tulee, Haluaisin näyttää teille hieman tilastotietoa. Tässä ylhäällä nähdään suhteellinen osuus erityyppisten kotitalouksien kohdalla. Kahden aikuisen taloudet ovat yleisimpiä. Naisten johtamat yksinhuoltajaperheet ovat toiseksi yleisimpiä ja sitten yksinhuoltaja isien johtamat perheet ovat kolmantena tässä. Ja kun tarkastellaan yksinhuoltajaperheitä, tässä alemmassa kaaviossa. Silloin voidaan havaita, että tämä on kun tilanne sellainen, että naisten, naisista koostuvia yksinhuoltaja perheitä on enemmän kuin mies puolisesta aikuisesta koostuvia yksinhuoltajaperheitä. Ja kun tarkastelee tyyppisiä perheitä, yksinhuoltajaperheet ovat juuri niitä, joilla on usein ongelmia köyhyyden suhteen ne ovat yleensä köyhiä. Ja kun tarkastellaan kotitalouksien tilannetta, tämä kaavio puolestaan kertoo meille suhteellisen frekvenssin yhdeksän tyyppisessä, yhdeksässä eri perhetyypissä. kun tarkastellaan kvantaalisella tasolla tulonjakoa. Tästä kaaviosta voidaan havaita, että kolmannen tyypin kotitaloudet, eli vanhuksista, vanhemmista naista koostuvat kotitaloudet ja myöskin tämä viides, viidennen tyypin kotitalous, eli yksinhuoltaja, perheet, joissa nainen huoltaa yksin lapsia, ovat niitä ryhmiä, joihin tulonjako on keskittynyt sellaisella tavalla, että näillä perheillä on kaikkein suurin köysriski. Mikäli perheessä on kaksi aikuista tai enemmän, näissä perheissä tulotaso on korkeampi. Mikä tarkastellaan yleisellä tasolla EUn tilannetta? Sama tilanne hyvin heijastuu kaikissa jäsenvaltioissa. Jotakin erityisiä laatuisia tapauksia kuitenkin on tässä kaksi esimerkkiä kaksi kaaviota. Toisessa on kuvattu Bulgarian tilanne. Sieltä voidaan havaita, että vanhat naiset erittäin usein ovat kaikkein köyhimpiä. Sen sijaan Ruotsissa voidaan havaita, että myös yksinhuoltaja miehet ja he, heidän perheensä, kotitaloutensa ovat melkoisen suurissa ongelmissa, koska Heitäkin on hyvin paljon tässä ensimmäisessä sarakkeessa, kun jakoa tarkastellaan ja tulotasoa. Tulokset osoittavat, että köyhyyteen liittyy sukupuoliulottuvuus. Ja kun pyritään pohtimaan sitä, mistä tämä johtuu, kannattaa pistää merkille, että on se kaksi pääseistä seikkaa, jotka vaikuttavat siihen, että naiset ovat suhteellisesti epäsuotuisessa epäsuotuisessa tilanteessa ja yliedustettuna sukupuolineutraalissakin köyhyyslaskelmassa. Kyse on siitä, että kotitalouden koostumus ja myöskin tilanne tulonjakokaaviossa vaikuttavat. Ja kun tarkastellaan köyhyyttä ja sukupuolten välistä kuilua köyhyydessä, tähän vaikuttavat ensinnäkin se, minkä tyyppisestä naisten, naisen johtamasta kotitaloudesta on kyse, onko naisella lapsia vai ei, onko hän eronnut puolisostaan vai onko kyse vanhasta naishenkilöstä, ikäihmisestä. Tärkeää on se, että avioliittomarkkinoilla on tässä oma roolinsa. Ja kun tarkastellaan myönteis, myönteisiä vaikutuksia avioliitosta. Tämä heijastuu, kun tarkastetaan siihen, kuinka eriarvoisuus ja köyhyys toteutuu ihmisen elämässä. Tässä nähdään erilaisia vaihtoehtoja korjata tilannetta, kun tarkastelin kotitauksien tilannetta ja asemaa tässä tulonjako kaaviossa. Tämän suhteen on havaittu, että erityyppiset naisten johtamat kotitaloudet ovat useammin kuin yhden miehen johtamat perheet tulotaso taulukon alapäässä. Tämä liittyy työmarkkinoille osallistumiseen, heidän tulotasonsa ja myöskin sosiaalisiin tulonsiirtoihin. Nämä kaikki vaikuttavat tilanteeseen. Ja kun tarkastetaan työmarkkinoille osallistumista, tässä suhteessa voidaan havaita, että mikäli kannustetaan naisia osallistumaan työmarkkinoille, tällä tavalla voidaan vaikuttaa enemmän kotitalouden asemaan, enemmän köyhien kuin rikkaiden tilanteeseen. Ja tällä on myönteistä vaikutusta silloin, kun on kyse tulonjaosta ja köyhyydestä. Kun tarkastellaan tulotasoa ja markkinan syrjintää, jotta naiset kohtaavat työmarkkinoilla, tälläkin on merkittävä roolinsa. Mitä johtopäätöksiä tästä sitten voidaan tehdä? On tärkeää tunnustaa, että kun puhutaan köyhyydestä, sukupuolten välillä on melkoinen kuilu ja tämä hyvin pitkälti liittyy naisten johtamiin kotitalouksiin, erityyppisiin sellaisiin. Ja varmuuden voin sanoa, että mikäli parannetaan näiden kotitalouksien tilannetta, joissa nainen on johtavassa asemassa, tämä myönteisesti vaikuttaa siihen, kuinka voidaan vähentää köyhyyttä ja sukupuolten välistä kuilua köyden suhteen. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Myslím si, že nám veľmi... Kiitoksia tästä esityksestä. Tässä kuvattiin hyvin täsmällisesti naisten nykytilanne eri ikäryhmissä. Ja ottaen huomioon naisten haavoittuvaisuus ja alttius köyhyydelle, sehän liittyy vahvasti palkkaepätasa-arvoon miesten ja naisten välillä. Ja se vaikuttaa, vaikuttaa myös kotitalouksien kokoonpano, onko yksi huoltaja kotitalous vai kahden huoltajan kotitalous. Nyt teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ensimmäiselle puhujallemme. Haluatteko esittää kysymyksiä? Nyt olisi sen aika. Mm-hmm. Widuję pani Schutza a... takže nech sa páči. Olkaa hyvä. Hvala vam Predavanje je bilo zanimljivo i zahvaljujem se zaista. Kiitoksia. Käsittääkseni tämän iltapäivän aikana saamme kuulla paljon enemmän tästä aiheesta, kuten myös muista aiheista. Ja tosiasiahan on se, että köyhyyteen on monia eri syitä. Useimmat niistä ovat rakenteellisia, kuten työttömyys, koulutusmahdollisuuksien puute – ja rahoituksessa tuen puute lasten kasvatuksessa. Myös terveydenhuoltojärjestelmän saatavuudessa on puutteita. Me näemme näistä kaavioista, että maakohtaisia eroja on, joten tämä varmasti ylittyy myös talouskehityksen tasoon kyseisissä jäsenvaltioissa, riippumatta siitä, että me olemme kaikki EU-ssa. Kun puhuitte kotitalou- kotitalouksista, niin uskoakseni Monissa maissa ongelmina ovat myös ikääntyneimmät naiset. Kun he lähtevät työmarkkinoilta, on heidän paljon vaikeampi integroitua sinne uudelleen. Tästä saatettaisiin ehkä keskustella lisää. Lisäksi sosiaaliturvajärjestelmät eivät ota huomioon köyhyydessä eläviä naisia, eivät ainakaan riittävästi. Ja tästä syystä näillä naisilla on, naisilla on edessään suurempia ongelmia kuin ikääntyvillä miehillä – Lisäksi näillä vanhemmilla naisilla on enemmän esteitä edessään. Uudelleenpääsy työmarkkinoille on yksi ongelma ja se, että kun naiset pyrkivät työmarkkinoille uudestaan saavat 45-50 vuotta, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja tästä syystä heillä on edessä useita ongelmia. Kiitoksia siis kovasti tästä esityksestänne ja minun uskoakseni meidän tulisi ottaa huomioon myös kotitalouksen kokoonpano, kuten myöskin sosiaaliturvajärjestelmät ja terveysjärjestelmät eri jäsenvaltioissa. Käsittääkseni tämä konferenssi myös tekee tässä suhteessa omat yhteenvetonsa ja se voisi olla myös työryhmämme työn yhteenveto. Kiitoksia. Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte ďalšie pripomienky. Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä tai huomioita? Mikäli näin ei ole, niin haluaisin kiittää ensimmäistä kutsuvierastamme arvokkaasta tietorikkaasta esityksestä ja menemme sitten eteenpäin. Tohtori Wim van Lanker Antwerpenin yliopistosta Belgiasta on seuraavana. Hän puhuu köyhyyden vaikutuksesta naisten ja heidän lastensa elin- ja työolosuhteisiin. Ja hänen jälkeen saamme sitten seuraavan naispuhujan. Vannan, kerro hyvä. So, hi everyone. Thank you for having me here. Um... Hei kaikille. Kiitoksia siitä, että tulin, tulla tänne paikalle. Esitän tämän asiani äh, hollanniksi ja kerron teille kaikkein tärkeimmistä lopputuloksista kertomuksesta, jonka olen laatinut joka koskee köyhyyden vaikutuksia naisten aseman yhteiskunnassa. Ja ennen kuin puhun näistä tuloksista, niin haluaisin korostaa sitä, että kysymys on siis aktiivisessa iässä olevista naisista ja miehistä. Eläkeläistä on otettu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Ja lisäksi tässä on otettu huomioon köyhyysraja. Ja Puhun tässä 27 EU-jäsenvaltiosta Kroatian tutkimuksen ulkopuolella. Me saamme nähdä yleisesti ottaen, ja tämä kävi myös edellisestä eh, esityksestä ilmi, että köyhyys on suurempaa naisten joukossa kuin miesten joukossa. Jos katsotaan aktiivista eh, ikää, niin eh, silloin tuo ero on 19 prosenttia naisilla ja 17 prosenttia miehillä, mutta se vaihtelee myös voimakkaasti EU-maissa, Alankomaissa, Saksassa, äh, Tanskassa, Suomessa, Kyproksella on köyhyysmahdollisuus aika pieni, Italiassa, Espanjassa, Kreikassa ovat nämä tämä mahdollisuus joutua köyhäksi huomattavasti suurempi. Esimerkiksi naiset, jotka ovat yksinhuoltajia tai maahanmuuttajia ja ovat erityisen suuressa vaarassa joutua köyhyyteen. Ja tietysti on myös muita erittäin haavoittavaisia ryhmiä, kuten romanit tai vammaiset, mutta heistä on huomattavasti vaikeampi kerätä tietoa. Tässä kuvassa näette naisten miehet aktiivi-iässä ja mikä on se mahdollisuus joutua köyhyyteen ja tässä nähdään muutamakin asia tästä kaaviosta. Ensinnäkin se, että jokaisessa maassa tällaista sukupuolta kuilua ei ole olemassa. Jossain maissa ei ole suinkaan mitään eroa naisten ja miesten välillä. Esimerkiksi Romaniassa, Tanskassa, Puolassa, Bulgariassa, Kreikassa, Unkarissa ja Portugalissa. Kaikissa näissä maissa, lukuun Tanskaa, on korkea köyhyysriski sekä miehillä että naisilla. Toisissa maissa taas on tuo miesten ja välinen kuilu pienempi. Ja sukupuolikuilu on suurempi niissä maissa, joissa köyhyysriski ylipäätään on pienempi. Eli niissä maissa, joissa menee suhteellisen hyvin, niissä on myös kaikkein suurin köyhyyskuilu miehen ja naisen välillä. Tämä näkyy, näkyy jo tuosta edellisestä esityksestä. Se riippuu siitä, millä tavalla kotitalouden kokoonpano muodostuu. Me erityisesti voimme tässä suhteessa katsoa yksinhuoltaja-äitiä. Niin, mitä enemmän yksinhuoltaja-äitejä on, sitä suurempi on tuo köyhyyskuilukin. Ainoa maa, jolla menee todella hyvin, joka on onnistunut vähentämään köyhyyskuilua sekä miehille että naisille, eikä mitään köyhyyskuilua tai eroa miesten ja naisten välillä ole, on Tanska. Ja nyt jos katsotaan sitten köyhyyden vaikutusta erilaiseen palvelutarjontaan ja markkinoilla ensinnäkin käy aivan selväksi se, että naiset, jotka elävät äh, köyhyydessä usein joutuvat elämään erittäin heikoissa elinolosuhteissa. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Esimerkiksi kosteissa, rakenteissa ongelmista kärsivissä asunnoissa eläviä naisia on paljon. Ja tämä aiheuttaa terveysongelmia, jota vain vahvistaa se äh, noidan kehä, jota terveyspalveluiden saatavuuden puuttuminen vielä lisää. E- esimerkiksi omalääkärin omalääkärin pääsy on usein erittäin hankalaa. Ja tämä erityisesti näkyy tuolla Keski- ja e- Itä-Euroopan maissa, Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Irlannissa. Muissa maissa ei välttämättä ole niin, että on olemassa köyhien ja rikkaiden välistä kuilua tässä suhteessa. Pöydässä eläminen liittyy myös usein siihen, että julkista liikennettä ei ole yhtä paljon saatavilla ja se on myöskin ongelmallista, sillä julkinen liikenne on usein juuri se tie pois köyhyydestä. Sen avulla voidaan päästä työmarkkinoille kaupunkiin ja mitä vähemmän julkista liikennettä on, saatavilla. Se koskee myös erityisesti maita, joissa on suuret maaseutualueet, Suomi, Bulgaria ja Romania esimerkkeinä. Köyhyydessä eläminen vaikuttaa myös työmarkkinoihin, mahdollisuuksiin työmarkkinoilla ja me tiedämme, että tässä suhteessa painotetaan voimakkaasti sitä mahdollisuutta päästä pois köyhyydestä, mutta nähdään samalla myöskin, että naiset ovat yliedustettuina epämääräisissä työsuhteissa, osa-aikatyössä, joustavissa työsuhteissa ja niin poispäin. Niistä saatava palkka on pienempi, niissä on vähemmän työtunteja per viikko, vähemmän etuja, vähemmän sosiaalisia oikeuksia, vähemmän sosiaaliturvaa. Ja naiset useimmin kantavat myös vastuun lapsista, ja tämä johtaa myös lisäongelmiin ja lisäriskiin joutua köyhyyteen. Osa aikatyössä olevat naiset kuitenkin usein kärsivät vähemmän köyhyydestä kuin osa-aikatyössä olevat miehet. Eli tässä suhteessa mitään eroa miesten ja naisten välillä ei nähdä. Suurin osa naisista, jotka ovat osa-aikatyössä, asuvat perheessä, jossa joku toinen kumppani eh, tavallisesti jo ansaitsee. Ja silloin tämä osa-aikatyö on riittävää, jotta voidaan päästä yli köyhyysrajan. Mutta osa-aikatyö on kuitenkin ongelmallista, jos ollaan se varsinainen palkansaaja perheessä. Ja usein miehet ovat nimenomaan tässä asemassa. Sillä on paljon vaikutuksia ja tämä vaikuttaa myös työmarkkinoihin ja köyhyyden torjunnassa ei kuitenkaan ole välttämättä kielteistä. Se on kielteistä vain siinä tapauksessa, että ollaan pääasiallinen palkansaaja perheessä tai yksinhuoltaja. Köyhyys on ongelma myös perhetasolla ja tietysti on mielenkiintoista katsoa sitten itse perhettä. Naiset, jotka elävät köyhyydessä, heillä on matalampi elinajan odote ja tämä vaikuttaa myös lasten terveyteen. Se vaikuttaa myös opiskelumahdollisuuksiin, mahdollisuuksiin päästä työmarkkinoille ja köyhemmät lapset ovat usein tilanteessa, että heillä on todennäköisempää päätyä myös köyhyksi aikuisiksi. Naisten köyhyys on erityisen ongelmasta silloin, kun kumpikaan kumppani ei juurikaan työskentele, eli työintensiteetti on erittäin matala. Yli 73 prosenttia lapsista, jotka asuvat tällaisessa perheessä 27 EU-jäsenvaltiossa, ovat siis köyhyysrajan alapuolella. Saamme myös nähdä sen, että yksinhuoltaja-äidit ovat yliedustettuina sellaisissa perheissä, joissa työskennellään erittäin vähän, ja lapset, jotka kasvavat tällaisessa perheessä, ovat suuressa vaarassa joutua köyhyyteen. Sitten jos katsotaan näitä sinisiä palkkeja, lasten määrä, jotka kasvavat perheessä, jossa on maahanmuuttaja-äiti tai yksinhuoltaja-äiti. Ja oranssi palkki taas näyttää sitten köyhyyden asteen näissä maissa. 27 jäsenvaltion kohdalla nähdään, että noin 20 prosenttia lapsista asuu tämänkaltaisessa perheissä, kun taas 40 prosenttia he muodostavat noin 40 prosenttia kaikista köyhistä maista. Luxemburg, Belgia, Ruotsi ja Alankomaat noin 30 prosenttia lapsista asuu yksinhuoltajaäidin kanssa tai maahanmuuttajaäidin kanssa ja muodostavat miltei puolet kaikista köyhistä lapsista. Belgiassa ja Ruotsissa miltei 70 prosenttia. Belgiassa Luxemburgissa, anteeksi, on miltei 70 prosenttia näin. Ja näin ollen lapsiköyhyyden ongelma vaihtelee voimakkaasti tilanteesta toiseen. He ovat joko perheessä, jossa molemmat vanhemmat käyvät työssä, mutta eivät ansaitse riittävästi, tai toisissa maissa he elävät maahanmuuttajaäitin perheessä tai elävät yksinhuoltajaäitin perheessä. Se aiheuttaa köyhyyttä. No, sitten nämä toimenpiteet, mitä voidaan tehdä ja to- toimenpiteiden tehokkuus tässä suhteessa. Millä tavalla voidaan suojata tuloja se on yksi tapa ja toisaalta pitää mahdollistaa se, että voidaan työskennellä ja tuo työskentely on, työskentelystä saatava tulo on riittävää. Tässä kaaviossa näette tuon sosiaaliturvaetuuksien määrän ja niiden suhteen köyhyysrajan yksinhuoltajaperheissä. Ja nähdään, että Irlannissa siellä sosiaaliturva on riittävä, että voidaan päästä yli köyhyysrajan. Tanska se on riittävä yksinhuoltaja äidelle. Mutta kaikissa muissa EU-jäsenvaltioissa sosiaaliturvaetuudet eivät ole riittäviä, jotta perhe voisi päästä yli köyhyysrajan. Tässä nähdään, mikä on nettominimipalkan suhde köyhyysrajaan. Tanskassa, Puolassa, Suomessa, Alankomaissa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa on työssä oleminen riittävä, että yksin äiti voisi päästä yli köyhyysrajan. Muissa, kaikissa muissa maissa tämä ei ole mahdollista. Ja mahdollinen ratkaisu tähän oli sitten maksaa lapsilisiä. Mehän tiedämme, että se on erittäin tärkeä tulon takaamisen muoto ja sen avulla voidaan päästä yli köyhyysrajan. Tämä kaavio näyttää sen, missä määrin, köyhyyttä vähen, missä määrin köyhyys vähenee pariskuntien tai yksinhuoltajäitien parissa. Ja nähdään, että jossakin maissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa ja taas Irlannissa, lapsilisät ovat riittäviä, jotta ne voivat laskea 40 prosentilla tuota köyhyysmahdollisuutta. Italia, Slovakia ja Ruotsi myöskin on lapsilisien vaikutus aika merkityksetön, eli nämä maat voisivat vielä parantaa huomattavasti. Jos sitten katsotaan toimenpiteitä työllisyyden mahdollistamiseksi, niin kysymys on varsinkin lastenhoidosta ja lastenhoidon tarjoamismahdollisuuksista ja vanhempainlomamahdollisuuksista, niin tässä näette sen 0-2-vuotiaiden päivähoitomahdollisuudet. Ne, jotka ovat matala, matala tulotason perheestä ja korkean tulotason perheestä erikseen. Näen, että joissakin maissa ei juurikaan tarjota vastaanotopalveluita. Tsekkiä, Slovakia, Romania, Puola, Unkari, Bulgaria, Liettua, Itävalta ja yhdistetty kuningaskunta. Mutta nähdään sitten taas, että maat, joissa erittäin paljon on päivähoitomahdollisuuksia, niin siellä on suuri kuilu niiden välillä, jotka ovat matalan tulotason perheistä ja korkean tulotason perheistä. Korkean eh, tulotason perheet käyttävät huomattavasti enemmän lastenhoitopalveluita hyväkseen kuin matalan tulotason perheen. Ja näin täytyisi kehittää sellaisia välineitä, jotka hyödyntävät niitä lapsia, jotka joutuvat elämään köyhyydessä, jotta vanhemmat voisivat mennä töihin. Koska usein köyhillä ei ole mahdollisuutta käyttää lastenhoitopalveluja. Vanhempainluvan käytöstä nähdään myös aivan sama ilmiö ja näin yhteenvetoni on se, että hyvin monissa eurooppalaisissa maissa ja jäsenvaltioissa on vielä erittäin paljon varaa tehdä, jotta voitaisiin parantaa näitä työllisyysmenettelyitä, kuten esimerkiksi vanhempainlomaa, menettelyitä ja lastenhoitopalveluita. Ja näin voitaisiin tarjota myöskin parempi minimitulotaso yksinhuoltaja äitiperheelle. Kiitoksia. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Kiitoksia tästä oikein kiinnostavasta esityksestä. Minä tulen itse Slovakiasta ja Slovakia tässä muutaman kerran mainittiin maana, jossa on todella paljon reservejä ja paljon palatamisen varaa koskien tätä, paljon mahdollisuuksia näille yksinhuoltaja äideille ja kotitalouksille, jotka ovat suuressa riskissä verrattuna perheisiin, jos on kaksi huoltajaa. Tässä olisi meille poliitikoillekin tehtävä niin, että me ainoastaan tunnista ongelmia, vaan myös haemme ratkaisuja näitä kaikkein haavoittuvampia tahoja varten, erityisesti yksinhuoltaja äidit, joilla on lapset huolettavana. Ennen kuin Voitte esittää kysymyksiä, joita varmaan tulee paljon, koska tämä on todella tärkeä aihe. Haluaisin esitellä seuraavan kutsuvieraamme. Hän on Jekaterina Sen Unicefista. Hänen esityksensä otsikkona on taantuman lapset, talouskriisin epätasa-arvoiset vaikutukset. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tulen Unicefin tutkimusvirastosta Firenzestä UNICEF on 25 jäsenvaltiossa 28, joka maavirastona tai muun tyyppisenä toimistona. Haluaisin nyt kertoa teille julkaisemastamme tutkimuksesta viime lokakuulta. Tutkimuksen nimi oli Taantuman lapset, talouskriisin vaikutukset rikkaiden lasten lasten, lapsiin analysoimme 41 EU- tai OECD-hen kuuluvaa maata. Tällä kertaa keskityn EU-maihin. Vuoden 2008 ja 2012 välillä, e, josta puhumme suurena taantuman aikana, lasten köyhyys lisääntyi yli puolessa EU-jäsenvaltioissa. Köyhyysmääritelmä, jota käytimme, oli tämä näin niin sanottu suhteellinen ankkuroitu köyhyysraja, eli 60 prosenttia vuonna 2008 mediaanitulosta Euroopan unionissa niin, että otimme todella vuodeksi, ankkurin vuodeksi tämän 2008, niin että pystyimme vertaamaan muutoksia reaaliluvuissa niin, että ainoastaan luvut korjattiin inflaation mukaisesti eikä huomioitu muuten suuren tämän vaikutuksia havaitsimme, että tällainen lasten vakava puutostilan aste lisääntyy kahdessa, kolmessa, kahdessa kolmasosaa Euroopan maista. Samassa määrässä maita lasten syvä köyhyys lisääntyi. Näytän tästä kuvan ja puhun teille siitä, kuinka epätasaisesti tulot jakaantuvat lapsille ja keskityn joihinkin perinteisesti haavoittuviin kotitalouksiin, joista jo aikaisemmin puhuttiin yksinhuoltaja kotitaloudet, useimmiten nämä ovat yksinhuoltaja äitien kotitalouksia ja myös kotitaloudet, jotka tulevat muualta kuin EU-sta. 2008-2012 välillä yksinhuoltaja kotitalouksien lasten mahdollisuudet oli olla köyhiä olivat suhteettoman suuret kaikissa maissa, vaikka on jonkun verran pienempiä eroja Pohjoismaissa. Kuitenkin jokaisessa EUn jäsenvaltiossa lapsilla on suurempi vaara kasvaa köyhyydessä, jos se he elävät yhden huoltajan kotitaloudesta, useimmiten kyseessä on äiti. Sitten on huomattava, että että lasten, lasten köy, köyhyys nousi nopeammin tai laski hitaammin yksinhuoltajaperheissä. Seuraavassa kuvassa kuvataan maahanmuuttajaperheiden lasten köyhyyttä. Useimmiten lapsilla on suurempi vaara jo, joutua köyhyyteen, jos he elävät maahanmuuttajaperheissä. Tässä köyhyys las, nousi nopeammin tai laski hitaammin maahanmuuttaja kotitalouksissa kuin muissa. Tiedämme jo, että ikääntyneet henkilöt ovat toinen haavoittuva ryhmä. Tiedämme monissa maissa, erityisesti ikääntyneet naiset ovat suuressa köyhyysvaarassa, mutta myös maissa, joissa yli 65-vuotiaiden köyhyys on suurempaa kuin alle 18-vuotiaiden lasten niin tämä aikajana on tässä tärkeä. Suuremmassa osassa EUn jäsenvaltioita köyhyys no, kasvoi nopeammin tai laski hitaammin lasten kohdalla kuin ikääntyneiden eläkeläisten kohdalla. Sitten tässä on hieman erilainen aihe. Unicefin kertomuksessa käsiteltiin myös nuorten tilannetta työmarkkinoilla. 15-24-vuotiaista oli kyse. On hyvin tiedossa, että nuoret ovat hyvin epävarmoissa tilanteissa työmarkkinoilla, niin myös hyvinä aikoina. Talouskriisi on vaikuttanut heihin hyvin kielteisesti. Tiedämme, että noin 7,5 miljoonaa 15-24-vuotiaista ei ollut työelämässä eikä koulutuksessa Euroopan unionissa vuonna 2013. Suurimmassa osassa EU-maita tällaiset neet nuoret, siis työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret heidän määränsä on noussut. Ja tähän liittyy lähinnä nuorisotyöllisyys, joka lisääntyi lähes kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Nousu oli suurenta Etelä-Euroopassa ja Välimeren maissa. Vuonna 2013 tiedämme kaikki, että noin joka toinen työnhakija oli Kreikan ja Espanjan tapaisissa maissa ilman työtä. Useimmiten he tekevät myös tahtomattaan osa-aikatyötä ja monet tekevät väliaikaisia töitä myös pitkäaikainen työttömyys on lisääntynyt maissa, joihin lama iski pahiten, eli lähinnä Etelä-Euroopassa. Sitten näemme muutokset sukupuolen mukaan. Ne nuorten osuuksissa nuor, nuoret, nuoret miehet yleensä olivat pahimmassa tilanteessa. Nuoret naiset olivat joissakin vähemmistömaissa tällaisia neet-nuoria, vaikka huomioitiin erot iässä ja korkeassa koulutuksessa. Nämä maat ovat Itävalta, Tsekki, Saksa, Unkari, Malta, Alankomaat, Puola, Romania ja yhdistyneet kuningaskunnat. Ja tämä tieto perustuu Euroopan unionin työ, työllistämisen katsaus viime vuodelta. Talouskriisi on todella iskenyt no, lapsiin suhteettomalla tavalla pahemmin kuin ikääntyneisiin. Kriisin vaikutukset ovat epätasa-arvoisia. Lähinnä yksinhuoltaja ja maahanmuuttoperheiden lapset kokivat työttömän pahiten. Tilanne vaihtelee suuresti ja voi olla, että kokonainen sukupuoli on tässä nyt jäämässä syrjään. Kiitoksia, tässäpä tämä. Ďakujem Kiitoksia. Tämänkin esityksen kautta saimme vähän lisää tietoa koskien näitä erityisryhmiä. Siinä ei puhuta ainoastaan lapsista ja naisista, vaan muista haavoittuvista ryhmistä, kuten maahanmuuttajista ja yksinhuolta- ja kotitalouksista. No niin, nyt on aika esittää kysymyksiä. Vierailemme. Edustaja Morva, olkaa hyvä. Köszönöm szépen. Kiitoksia puheenjohtaja minä katson, että on äärimmäisen tärkeää Kiitoksia. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että täällä valiokunnassa puhumme köyhyydestä, varsinkin naisten ja lasten köyhyydestä asiantuntijoiden siivittämänä. Tulen itse oikeustieteen parista. Ja minulla on eräs kielteinen kommentti, joka sen esittää. Me puhumme täällä tästä aiheesta talouskriisin tai laman kontekstissa. Tätä taustaa vasten tässä tulee sellainen mielikuva, ikään kuin kyse olisi ollut luonnonkatastrofista Euroopassa. Tarkoitan tällä nyt sitä, että me puhumme tästä ilmiöstä niin kuin se olisi ollut jonkinlainen tsunami, tai jokin muu luonnonkatastrofi, joka oli täysin vääjäämätön, jota ei voitu estää, niin täytyy vain ottaa huomioon. Ja että kyse on erittäin ikävästä ilmiöstä, mutta sillä ei voinut mitään, ja tästä on koitunut lasten köyhyyttä, etenkin uusissa jäsenvaltioissa ja Itä-Euroopan jäsenvaltiossa on kuultu köyhistä perheistä, lapsista ja niin poispäin, niin poispäin. Ja mikä sitten on ratkaisu tähän kaikkeen? Meidän täytyy ryhtyä sosiaalisiin toimiin. Sosiaalista tukea täytyy antaa köyhille niin poispäin. Tämän johtopäätös. Mutta minun mielestäni nähdäkseni tämä asia voidaan nähdä aivan toisessakin valossa. Me tarvitsemme aivan uuden lähestymistavan tähän. Kyse ei ollut mistään luonnonkatastrofista. Tilanne on seurausta niistä katastrofaalisista päätöksistä, joita poliitikot ja pankkirit tekivät ja muut talouden toimijat tekivät. Ja tästä ei pidä tehdä sellaista johtopäätöstä, että pelkästään naiset ja lapset tästä kärsivät. Meidän ei pidä sallia sitä, että nämä yhteiskunnan toimijat tekevät noin vain päätöksiä ja sitten porskuttavat eteenpäin ilman, että heikkoituu tässä seuraamuksia. Unkarissa tilanne on ollut suuri katastrofi, erityisestikin niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat ottaneet pankista lainaa. Nämä ihmiset joutuvat kerta kaikkien vain pankkien ja järjestelmän hyväksi käyttämiksi. Ja sitten heidät jätettiin oman onnensa nojaan. Ihmiset ottivat lainaa esimerkiksi Sveitsin frangeina. Ja sitten yhtäkkiä vaihtokurssi muuttui nopeasti. Yksi suhte, yhden suhde 150 oli vaihtokurssi aiemmin ja yhtäkkiä se nousi yhteen suhteen yhden suhteeseen 190, ja tästä tuli melkoiset seuraamukset, että seuraamuksia koitui myöskin lasten kohdalle. Totesin, että Unkarissa nämä ovat vaikutuksia, joihin myöskin UNICEF on kiinnittänyt huomiota. Nyt meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että näistä päätöksistä, jotka kriisin aiheuttavat, myöskin on seuraamuksensa. Pankkireja täytyy rangaista ilo mielin huomenna tiistaina kello 13.15 kutsuisin teidät asiaa käsittelevän kuulemistilaisuuteen. Toivon, että voitte tulla mukaan kuulemiseen. Tuossa tilaisuudessa puhutaan juuri kiinnelainoista, joita ihmiset ottivat. Hyvin monia unkareisia, jotka ovat sitten kärsineet kriisistä ja pankkilainojen takaisinmaksuongelmista on myöskin paikalle. Myöskin naisia on mukana kuulemistilaisuudessa. Lähinnä tarkastelemme se tragedia, joka on koitunut naisten kontolle tämän rahoituskriisin vuoksi. Monet ovat joutuneet lähtemään kotimaansa yleensä muualle töihin, jotta ylipäänsä voi maksaa velkansa takaisin ja korot ovat kerta kaikkiaan järkyttävän korkealla tällä hetkellä. Pelkästään korkojen maksaminen on erittäin vaikea. Mitä tämä tarkoittaa sitten naisille, jotka jäävät yksin kotiin, kun mies lähtee ulkomaille töihin? Tämäkin puoli täytyy muistaa. Mutta toteaisin, että kriisiä ei pitäisi pitää todellakaan minään luonnonkatastrofina. Se oli ihmisen aiheuttamaa. Taustalla olivat äh, poliittisten päätösten tekijöiden pankkiritelmat päätöksiä. Näistä täytyy rangaista. Kommentaar a zároveň aj pozvánku od pani poslankin. Kiitoksia, että oli enemmänkin kommentti kuin kysymys. Nyt on puheenvuoron kollega Neuchelille. Kiitoksia kummallekin puhille. Puheenvuoro taas erittäin mielenkiintoisia. Haluaisin esittää kysymyksen. Kun me pohdimme sitä, kuinka voimme tukea yksinhuoltajia naisia ja heidän lapsiaan, ei pidä myöskään unohtaa lasten isiä. Näettekö tilanteen niin, että miehet eivät pysty maksamaan eritysapua, vai eivätkö isät halua maksaa apua antaa apua yksinhuoltaja perheelle ja heidän lapsilleen, yksinhuoltaja naisille? Onko kyse halusta vai kyvystä? Elämme edelleenkin yhteiskunnassa, jossa lapset useimmiten jäävät äidille, mutta rahat jäävät isälle. Olisin kuulla teidän mielipiteenne asiasta. Kuinka pitkälti on kyse isien maksukyvystä, vaiko siitä, että ihmiset, miehet lusmuilevat eivätkä suostu maksamaan ehdosapua? Kumpi tässä nyt on se, mistä kenkä puristaa? Um, ja, ik ben het er helemaal uh, mee eens. Niin, olen aivan samaa mieltä, että olen sitä mieltä, että jos pohdimme esimerkiksi isien roolia ja siitä, millä tavalla voidaan taata tulotaso esimerkiksi avioerotilanteessa, niin silloin täytyy miettiä koko elatusrahajärjestelmän muuttamista. Alankomassa ja Belgiassa tiedän, että järjestelmä toimii erittäin huonosti. Hyvin suuri osa edestä ei saa elatusmaksuja. Ja tiedän, että yksi kaikkein parhaimmista mahdollisuuksista olisi seurata Ruotsin mallia, jolloin on tällainen takuu raha valtion puolelta, eli että naiset saavat elatusmaksut myös siinä tapauksessa, että mies ei halua tai ei voi maksaa. Se ratkaisisi osa, osa näistä ongelmista. Eli on aivan samaa mieltä siinä. Yes, just to add, I also agree with what you said, but I'd like... Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä sanoit, mutta haluaisin lisätä tähän sen, että vanhemmat riippumatta siitä, vaikka he isiä vai äitiä, niin ei heitä pitäisi tässä pitäisi muistaa noista ei lähihuoltaja ja huomioida sosiaaliturmijärjestelmät riippumatta siitä, keneen vanhemman luona lapsi asuu. Valtiolla on tärkeä rooli tässä, vaikka äitiä ja isiäkin voidaan tietenkin kormittaa niin paljon kuin halutaan. Taas slovo pani poslankini Ward tämän puheenvuoron seuraavalle kollegalle. Olkaa hyvä. Um, thank you very much. Um, I'm very struck by a number of... Kiitoksia. Monet näistä tilastoista olivat kovin yllättäviä. Ja haluaisin myös todeta, että tuen tuon minun edellä puhuneen naisen näkemyksiä, joka puhui ennen Mariaa säästötoimenpiteillä on aivan järkyttävät vaikutukset Luoteis-Englannin alueella, josta olen kotoisin. Ja eilen olin Manchesterissa tällaisessa kokouksessa ja olen hiukan totkinut sitä, mikä Suur-Manchesterin alueella on tilanne. Noin 40 prosenttia Suur-Manchesterin alueen lapsista elää alle köyhyysrajan. Kyllä minä tiesin, että köyhyyttä on vaalipiirissäni, mutta en tiennyt todellakaan, että se on näin vakavaa. Ja muutama vuosi sitten tapahtuneesta tilanteesta, kun saimme ehkä jotain eh, menestystä aikaiseksi, niin nyt tilanne on todella huono. Meillä oli erilaisia tukijärjestöjä näille lapsille, mutta ne eivät enää toimi. Eli tilanne kiihtyy entisestään. Säästötoimenpiteitä oli, sen jälkeen tehtiin leikkauksia ja se on aiheuttanut kurjuutta kurjuuden jälkeen viattomille lapsille. Halusin vain sanoa, että tämä on erittäin ajankohtainen konferenssi minun työlleni, kun pyrin edustamaan kaikkein köyhimmässä asemassa, heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Mutta tässä oli muutama asia, jotka jossa yksi liittyy köyhyyden ja väkivallan välisen yhteyteen. Enkä ole nähnyt sitä näissä esityksissä tähän mennessä. Tiedän, että jotain en kuullut tuosta alusta, mutta minä työskentelen useiden järjestöjen kanssa, kuten esimerkiksi Women's Aidin kanssa ja sellaisten ähm, vastaanottokotien kanssa, jotka antavat tukea seksuaalisen väkivallan uhreille. Ja nämä saavat huomattavasti enemmän puheluja naisilta kuin enemmän, ja niin niillä on paljon vähemmän voimavaroja näiden ongelmien ratkomiseen. Se täytyy ehdottomasti ottaa huomioon, koska, koska nuo naiset pakenevat, he luopuvat työpaikoistaan, heillä ei ole itseluottamusta, heillä ei ole mitään vakaata perhepohjaa, jolta ponnistaa uudelleen taloudellisesti aktiiviseksi. Eli haluaisin kommentteja tästä ja haluaisin kuulla myös siitä, millä tavalla se voidaan tuoda enemmän mukaan tähän keskusteluun, joka koskee naisia köyhyyttä. Lisäksi pohdin näitä teidän tilastojenne työelämä ja koulutuksen ulkopuolella olevia tyttöjä, ja onko tämä sitten taas korkeampi tämä suhde niillä alueilla, joissa on paljon köyhyyttä? Thank you very much for your comment and your question. Kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Mitä tulee tähän väkivaltayhteyteen, olette aivan oikeassa. Siellä on kyllä yhteys, mutta tässä kertomuksessa, jonka esittelin, emme saaneet tällaisia tietoja. Kyseessä on maiden välinen vertailu, eikä meillä ollut vertailukelpoista dataa 41 valtiosta koskien tätä, mutta yleisesti ottaen UNICEF tekee paljon naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastamiseksi. Sitten tämä toinen kommentti saattaahan tässä olla toki yhteys, mutta yleensä kansallisissa tilastoissa teiniäitiysluvut saattavat olla aika pieniä, mutta seurantadatassa ne ovat todella vielä alhaalta, alhaisia. Ei meillä ole juurikaan paljon tapauksia näissä omissa tiedoissamme. Saattaa olla, että tässä on yhteys naisten NEET-tilanteen ja lasten huoltamisen välillä, mutta ei tämä ole ihan koko tarina. Kyllä tähän liittyy myös löytää ongelmat, jotka liittyvät, liittyvät työpaikan löytämiseen ja jatkokoulutuksen löytämiseen. Kyllä tämä on, nämä ovat tärkeimpiä asioita kuin tein raskaudet. Kiitoksia. Jatkamme vain pekne. Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Sebastian. Kiitoksia seuraavana edustaja Sebastian. Muchas gracias. Creo que hemos oído cosas... Eh, Kiitoksia. Kuulemme täällä kiinnostavia asioita, jotka myös vastaavat äh, ennakkokäsityksiämme, intuitiomme, esimerkiksi se, että, se, että ollaan, on työpaikka, niin ei välttämättä ehkä se köyhyyttä, jos se on vain tällainen väliaikainen huonosti palkattu työ. Se ei välttämättä riitä siihen, että köyhyydestä selviäisi. Tässä myös selvästi tuli esiin se, että etelän maissa eniten olemme kärsineet näistä pelastuspolitiikoista ja leikkauksista, joiden kautta naiset ovat jääneet entistä heikompaan asemaan ja ilman riittävää suojaa, jonka kautta olisi voitu omaa tilannetta parantaa. Toivon, että komissio ja tämä valiokunta panee muistiin nämä asiat. Minusta tämä oli oikein hyvin dokumentoitu. Haluaisin onnitella puhujia. sitten haluaisin sitä ensimmäisellä puheella kysymyksen siitä, kun hän puhui tästä päiväkotipolitiikasta, päiväkotipaikkojen edistämisestä niin, että naiset voisivat paremmin edistää sovittaa perhe- ja työelämän. Se on täysin epäonnistunut, eikä naiset ole päässeet kunnollisiin työpaikkoihin sitä varten. Voisitteko tästä asiasta vielä perusteellisemmin puhua? Kiitoksia. Um. Ehm, tämä oli hyvin, hyvin vaikea kysymys tietystikin. Uskon, että joissakin maissa tämä on onnistunut. Maissa, joissa ajoissa aloitettiin toimet ja perustettiin esimerkiksi laadukkaita lastentarhoja. Nyt nähdään, että nuorten lasten päivähoitopalvelut miltei kaikissa maissa ovat kallistuneet ja enemmän, mutta ei tämä ole silti tuonut lisää samanarvoisuutta ja samanarvoisia mahdollisuuksia saada lapsensa päivähoitoon. Kyse on markkinoiden roolista ja myöskin valtioiden roolista, kun valtio sääntelee lastenhoitopalveluita esimerkiksi. Uskon, että tämän vuoksi on tultu sellaiseen tilanteeseen, että huolimatta lasten sosiaalista taustasta kaikille pitäisi olla mahdollisuus. Tämä ei ole suosittu viesti, eikä tämä ole helppo toteuttaakaan, mutta uskon, että siitä huolimatta meidän pitäisi ottaa huomioon, että mikä kaikki markkinoiden armoille, esimerkiksi lastenhoitopalvelut, niin tämä automaattisesti luo sellaisia tilanteita, että uusia lastentarhoja perustetaan sinne, missä ihmisten tulotaso on kaikkein korkein ja missä kaikkein eniten saadaan voittoa – väestönhoidosta. Meidän täytyy nyt puuttua tällaiseen ilmiöön ja myöskin valtion täytyy vaikuttaa siihen, että lastentarhoja perustetaan. Niin, että lastentarhoja ei perusteta pelkästään siinä, missä se on taloudellisesti kannattavaa. Lastenhoitopalveluita täytyy luoda myöskin niille nurkille, missä niitä tällä hetkellä ei ole. Mutta tämä kaikki tietystikin maksaa rahaa. Tämä ei ole ilmaista. Kyse on myöskin poliittisista valinnoista, kun näitä päätöksiä tehdään. Kiitoksia. Meillä alkaa aika tässä loppumaan, joten annan puheenvuoron kolmelle viimeiselle kysymän esittäjälle. Ensinnäkin edustaja Arena, sitten Tavorska ja lopuksi Gerke. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä esityksistä. alustuksena voisin sanoa, että niin kuin tässä nähtiin, köyhyys ei ole mikään kohtalon määräämä. Jos näin olisi, niin emme, emme olisi täällä varmaankaan siitä keskustelemassa ja ratkaisuja hakemassa. Samanaikaisesti meillä on järjestelmä, jossa talous on aivan suitsimatta. Siinä haetaan pyritään toimimaan sosiaalisesti ja huomioiden ympäristöseikat ja muut. Kyllä köyhyys on se asia, joka kuuluu ihan voi, voimakkaammin yhteiskuntiimme tänä päivänä. Tästä voidaan täällä naisten valiokunnassa puhua, koska naiset ovat haavoittuvampia. He ovat jo, halun, he ovat jo helposti köyhyyden rajan siinä ja hilkulla, ja kun kriisi iskee, niin he laskeutuvat sen alapuolelle. Siksi on tärkeää puhua naisista, mutta mutta keskustelun pitäisi olla laajempaa, joka koskisi tätä talousmallia, jossa elämme. Talousmallissa leikkauksinaan käy niin, että jos ei verotuloja ole, niin ei se mitään. Sitten kulutamme vähemmän, niin sitten on vähemmän sosiaaliturvaa ja näin ollen ihmiset ajautuvat yhä syvemmälle köyhyyteen sen sijaan, että sanottaisiin, että jos verot on vähemmän, niin pohdittaisiin, miten niitä saataisiin lisää. Tätä ilmiötä olisi torjuttava. Naisten valiokunnassa kun ollaan, niin haluaisin tuoda esiin neljä asiaa. Ensinnäkin, onko niin, että vahvemmassa sosiaaliturvajärjestelmässä riittää se, että padotaan köyhyyttä? Voiko sosiaaliturvajärjestelmän kautta saada aikaan riittävän vahvan köyhyys esteen. Sitten puhuitte täällä par- vanhemmuus, isyys- ja äitiyslomista tässä valiokunnassa. Kaikki ryhmät tekevät työtä sen puolesta, että voisimme paremmin suojella näitä äitiyslomaa kysymyksiä, niin että saisimme sataprosenttisesti maksetun äitiyslomaan, jotta vältettäisiin, että naiset, joilla on nuoria lapsia, joutuvat olla köyhyyteen. Mikä on teidän kantanne? Onko sellaisia esimerkkejä maista, joissa nämä tilanteet hoidetaan paremmin ja voidaan kattaa lapsen kulut syntymästä asti. Sitten nämä yksinhuoltajan perheet, mitkä mekanismit täällä toimivat parhaiten. Minulla on sellainen vaikutelma, että usein yksinhuoltaja perheessä isä on vähän poissa oleva. Täällä vaan sanotaan, että yksinhuoltajaperheet ovat köyhimpiä, koska naiset ovat siinä vähän vastuussa ja näin jätetään syrjään miehet, joiden olisi maksettava elatusmaksu. Tiedän, että Belgiassa ainakaan tämä malli ei toimi hyvin. Olisiko teillä sellaisia eurooppalaisia malleja, jotka osoittaisivat, että isäjän vastuu voidaan ho- hoitaa asiallisesti? Tähän liittyy myös oikeudelliset kysymykset joissakin maissa perinteisesti avioeron sattuessa äidit saavat huoltajuuden, joskus se on heille voitto, joskus se on heille haitta. Ne joissa perinteiden mukaan lapsen huoltajuutta ei järjestelmällisesti anneta äidille, haluaisin tietää mikä tilanne siellä on, ja siellä paremmin varmaankin voidaan jakaa vastuu yksin huoltaja perheessä. Sitten maahanmuuttajista sanoit, että maahanmuuttajanaiset ovat haavoittuvampia. Onko tässä linkkiä tällaisen ensin saapuneen maahanmuuttajan asemaan ja köyhyyden välillä. Tiedän, että kun on tällainen ensin saapuneen maahanmuuttajan heikko status, niin, niin he ovat todella varsiutu köyhyyteen. Onko teillä tässä tietoa? Sitten asumispolitiikasta tiedämme, että köyhyyden tärkein syy on tämä asumispolitiikka. Minkälaista julkispolitiikkaa asuntoasioissa pitäisi käyttää, jotta voitaisiin köyhyyttä torjua? Pani poslankynia Zaborska, vaša Kiitoksia sitten edustaja Zaborska. Sednička. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää monempaa asiantuntijaa näistä aivan erinomaisista esityksistä. Täällä mainittiin, että yksi riskiryhmä on yksinhuoltajaperheet, erityisesti yksinhuoltaja äitien perheet. Ja näin on riippumatta siitä, että, että yksinhuoltajaperheet näissä suhteissa valtio on huomattavasti avokätisempi. Nämä perheet saavat paljon enemmän sosiaaliturvasta kuin perheet, joissa molemmat vanhemmat jossa on molemmat vanhemmat. Hyvin usein eron syy on köyhyys. Että ole sitä mieltä, että jos valtio tukisi enemmän verokeinoin perheitä enemmän, niin voisimme ehkä estää avioerot ja estää myös näin lasten ja naisten köyhyys. Yleisesti ottaen nimittäin miltä kaikissa EU-jäsenvaltioissa on niin sanottu yhden lapsen politiikka ja perheet, joissa on kaksi tai useampi lasta, joutuvat usein elämän köyhyydessä. Myös silloin, kun molemmat vanhemmat ovat läsnä lapsia kasvattamassa. Kiitoksia. Viimeinen kysymys, edustaja Kirki. tut mir leid, dass ich zu spät Minun paljon tuli hieman myöhässä paikalle, mutta haluaisin kuitenkin esittää pienen lisäyksen vielä tähän keskusteluun. Tässä tarkastellaan perheen köyhyyden perimmäisiä syitä. Erästä asiasta olen surullisesta, osittain olen vihainen asiasta. Täällä puhutaan naisten köyhyydestä, lasten köyhyydestä ja sukupuolten tasa-arvosta, mutta yleisesti e- enimmäkseen puhutaan naisista – Toivoisin, että olisin aiemmin voinut jo mainita asiasta usein, yhä useammin äidiltä kaikista sairaamisesta huolimatta ovat erityisesti köyhyyden uhreja. Ja meidän täytyy heitä suojata köyhdeltä. Köyhyys on seurasta lasten hankkimisesta. Naiset usein tekevät osa-aikatyötä ja muutenkin saa vähemmän palkkaa työmarkkinoilta, mutta mikäli on äiti, niin sitten voi olla varma siitä, että 20-30 prosenttia tulotaso laskee entisestäänkin. Ja tämä eriarvoisuus, joka kohdistuu varsinkin äiteihin, on asia, joka täytyy erityisesti ottaa esiin. Mikäli emme erityistoimien avulla tuen naisia ja mainitsen naisia, niin tämä on joka ikisen äidin kasvoille melkoinen isku. Toivoisin, että muistetaan, että lasten kustannukset pitäisi laskea myöskin yhteiskunnan kannalta. Ja silloin, kun nainen ja eläkkeelle, äiti ja eläkkeelle, tai sitten isä ja eläkkeelle, niin silloin hän luopuu tai silloin kun nainen huolehtii lähinnä lapsista ja niin perheestään, silloin hän menettää suuren osan tuloista eläkkeestään, niin, mutta mikäli naisella ei ole lapsia, olipa sitten kyse miestä eikä naisesta, niin silloin ne saavat 70 äh, prosenttia, jopa 70 prosenttia eläkkeestään lapsiperheitä. Lapset, lasten kustannukset täytyy ottaa huomioon niin, että Erityisestikin silloin, kun naiset ovat eläkkeelle, heitä ei rangaista siitä, että on lapsia. Meidän pitäisi myöskin pyrkiä estämään sitä, että yksin huoltaja perheet asetetaan vastakkain muiden perheiden kanssa. Niitä näistä tulisi vihamiehiä mie, viime suorastaan. Tätä täytyy välttyä, koska silloin ihmisten oikeuksia asianmukaisella tavalla toteuttaa, Lapset äh, ovat äh, melkoinen kustannus äh, taakka varsinkin yksinhuoltajille. Tästä pitäisi antaa enemmän tunnustusta varsinkin yksinhuoltaja äidille. Tulevassa toivoisin, että kun pohditaan sanamuotoja, niin aivan erityisesti puhuttaisiin äideistä, ei pelkästään naisista. Ďakujem veľmi pekne, čiže nakoniec uh, to bolo. Kiitoksia. Tämä olikin oikeastaan kommentti. Nyt haluaisin pyytää kysymyksiä näihin, tai vastauksia näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Kysymyksiä on tullut paljon. Vastaan niihin, joihin pystyn vastaamaan. Tämä kysymys, jossa kysyttiin, minkä tyyppisissä maissa lapset ovat parhaiten suojeltu. Kollegat voivat ehkä vastata paremmin, mutta käsittääkseni Pohjoismaissa on paremmat palvelut ja paremmat sosiaalipoliittiset tulonsiirrot, joilla suojellaan kaikenikäisiä lapsia. Sitten mikä maa olisi se, jossa on helpointa varmistaa se, että muu kuin lähihuoltaja maksaa maksut Tästä minulla välitettävästi ei ole mitään tietoa, en voi siihen sanoa mitään. Sitten näistä tästä köyhyydestä johtuvasta eroriskistä, no tietenkin suhteet ovat monitahoisia, on monenlaisia ongelmia ja monenlaisia suhteita vanhempien ja köyhyyden välillä. Tähän, tätä olisi lähestyttävä monelta eri kantilta, mutta jos nyt varmistetaan se, että pidämme lasten oikeudet mielessään enemmän kuin vanhempien oikeudet ja, ja, ja emmekä välitä siitä, minkä tyyppisissä äh, kotitaloudessa lapset asuvat ja varmistamme, että heillä on että varmistaisimme, että heillä on asianmukainen päivähoito ja, ja tuet, niin voimme, rat, voisimme ratkaista monia ongelmia lasten näkökohdasta niin, että keskiönä olisi todellakin lapsen oikeudet eikä niinkään vanhempien oikeudet. Um, ik denk dat um, Olen sitä mieltä, että skandinaaviset maat ovat useinkin esimerkkinä, kun puhutaan nimenomaan työelämän ja vanhemmuuden yhdistämisestä, äitiyslomasta ja vanhempainlomasta, mutta sielläkin on tuon äitiys- ja vanhempainloman pituus ja työmarkkinavaikutuksen välinen suhte erilainen. Tanska ja Ruotsi ovat löytäneet tässä hyvän tasapainon, mutta jos katsotaan esimerkiksi Suomea, niin naiset voivat jäädä kotiin kolmeksi vuodeksi. Ja siellä on nähtävissä silloin, että sillä on tiettyjä vaikutuksia myös työmarkkinoihin naisten tilanteessa. Esimerkiksi maahanmuuttajanaiset ovat huonommassa asemassa työmarkkinoilla ja usein sitten jäävät kotiin hoitamaan lapsia, minkä seurauksena taas luodaan tiettyjä epätasa-arvoisuuksia tämän pitkän vanhempainloman seurauksena. Kysymys on kaiken kaikkiaan tasapainosta. Tanska ja Ruotsi ovat tässä suhteessa kyllä aivan minun mielestäni aivan esimerkillisiä. Kun taas puhutaan isän roolista, ja senkin täällä otitte esille, niin minusta se on erittäin tärkeää ja lapsen lisä on myös tässä suhteessa tärkeässä asemassa. Lapset ovat ikään kuin julkinen hyödykke tietyllä tavalla. Yhteiskunta tarvitsee lapsia, jotka kasvavat aikuisiksi ja kykenevät sitten toimimaan yhteiskunnassa. Ja meidän tulee kyetä tukemaan vanhempia lapsillisen avulla ja siitä syystä se on tärkeässä asemassa yhteiskunnallisesti katsoen. Se, että valtio usein maksaa enemmän yksinhuoltaja-äidille, se pitää paikkansa, se näkyy myös näistä kaavioista. Se on hieman korkeampi yksinhuoltajille kuin pariskunnille. Mutta luonnollisestikin sillä on ihan selkeät syyt taustalla. Hyvin usein tilanne on näissä perheissä heikompi ja Yhteiskunnan monet asiat määrittyvät kahden palkansaajan kautta ja yksinhuoltajan on vaikea päästä samalle tasolle muuten, jollei tällaista lisätukea anneta. Mutta tietysti täytyy sitten, kun täällä puhuttiin tässä yhdessä pysymisestä eikä eroamisesta, mutta siinä nyt on kysymys kuitenkin valinnoista. Annetaan nyt kuitenkin naisten ja miesten tehdä omat valintansa erota, jos haluavat. Siihen ei pitäisi tämän tulotason vaikuttaa. Tällä kaikella on kuitenkin erittäin monimutkaiset seuraukset. Kiitos. Ďakujem veľmi pekne. Určite sa zhodneme, že je jednoduchšie. Kiitoksia. Varmastikin voimme olla yhtä mieltä siitä, että elämä on kyllä paljon helpompaa silloin, kun kaikki sujuu hyvin ja se vaikuttaa köyhyysriskiin. Ja lasten köyhyys on todella iso asia. Toivon, että voimme sitä tässä valiokunnassa käsitellä. Lapset todella tarvitsevat auttavaa kättä yhteiskunnassa, eivätkä he pääse köyhyydestä ulos itse yksin. He tarvitsevat meidän apuamme. Haluaisin kiittää ensimmäisiä kutsuvieraitamme, jotka käsittelevät naisten köyhyyttä. Meillähän oli täällä Roland Geringer ja Wim van Lanker ja Katarina Tsen. Haluaisin kiittää näitä kolmea puhujaa heidän esityksistään. Nyt jatkamme. Meillä on vielä kaksi esitystä jäljellä. Ensimmäinen niistä tulee Dan Peronsilta. Hän tulee Lontoon London School of Economics yhteen yhdistyneestä kuningaskunnasta ja hän kertoo naisten köyhyyden vaikutuksesta kriisillä ja naisten köyhyyteen. Oh, we've heard. Kiitoksia paljon. Toistaiseksi emme kuulleet että erityyppisestä köyhyydestä naisten ja lasten keskuudessa. Minun tehtäväni on tarkastella kriisin vaikutusta. Tämä on vaikeaa monestakin syystä, siitä niitä syitä kohtaa, mutta ensin halusin esittää huomion, joka on merkittävässä asemassa tässä työssäni. Usein on vaarana, kun puhutaan köyhyydestä, että otetaan selitykseksi ihmisten elämään liittyvät tekijät, jotka ovat köyhyyden taustalla. Ja katson, että on erittäin tärkeää tarkastaa talouspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa käsi kädessä silloin, kun pyritään selittämään ja ratkaisemaan naisten köyhyyttä. Ja tämän pitäisi kuulua tämänkin valiokunnan toimialan tämä keskustelu. Ellei kuulu, niin pitäisi kuulla. Sitten toteaisin, että on ollut vaikea tunnistaa tai havaita kriisin vaikutuksia täsmälleen. Niitä on vaikea arvioida, koska eri jäsenvaltioiden tilanne on hyvin erilainen kriisin osalta ja toiseksi kriisin syvyys vaihtelee valtavasti maasta toiseen liittyen, liittyen siihen, miten maat on ollut altistunut kansalliset pankkitoiminnan taloudelle. Ja sitten köyhyys on myöskin suhteellinen käsite, joten selkeitä lukuja ei ole köyhyyden määrittämiseksi. Ja kun puhutaan naisten köyhyydestä, joka on erityinen tehtävämme, täällä tänään. Yksi ongelmia on se, että yksilön tuloa on hyvin vaikea useinkin arvioida, joten tilannetta on vaikea määritellä, kun on kyse yksinhuoltajista tai yhden eläkkeen varassa perintä, kun tarkastellaan, niin määritelmät eivät ole helppoja. Kolmas suuri ongelma, joka liittyy tarkkojen kriisinvakuutusten analysointiin, on se, että vastineet kriisiin olivat kahdenlaisia. Ensinnäkin valtion Valtiot pyrkivät interventioihin erittäin kohdalla tavalla talouden elvytyssuunnitelman myötä, mutta vuodesta 2010 eteenpäin maataloudet erittäin huolissaan tästä valtion talouden velkaantumisesta ja alijäämästä, joten syrjityin epäkoordinoituun toimeentaan erilaisiin säästötoimiin. Ja kummassakaan tapauksessa Ja kummankin poliittisen päätöksen yhteydessä ei otettu paljonkaan huomioon sukupuolinäkökulmien huomioon ottamista, huolimatta siitä, että monuiden tavoitteiden joukossa. Tässä on jotakin syitä siihen, miksi on ollut hyvinkin vaikea arvioida täsmälleen kriisin vaikutusta. Tästä huolimatta, kun arviota tehdään ja otetaan huomioon nämä epävarmuustekijät, usein laman iskessä rakennusala ja rakennusteollisuus kaiken eniten kärsii ensimmäisten sektorien joukossa. Sillä havaitaan, että miesten osuus köyhyydestä kasvoi nopeammin kuin naisten osuus köyhien joukossa. Ja köyhyydessä elävien miesten määrä kasvoi enemmän, 3,6 miljoonaa enemmän. Naisten köyhyys lisääntyi 1,4 miljoonalla naisella. Tämän sanottuna on tietenkin tärkeää muistaa, että naisten kokonaisosu köyhyydessä elävien keskuudessa on hyvin paljon suurempi kuin köyhien miesten osuus, mutta tätäkin luotuutta täytyy tarkastella, mikäli halutaan järkevää mielestä politiikkaa, jolla pyritään ratkaisemaan tämä ongelma. 2012-2013 oli pieniä elpymisen merkkejä nähtävillä, mutta elpyminen hyvin hidasta miltei huomaamatonta. Joissakin maissa on edelleenkin pakko jatkaa säästötoimia, Säästöpolitiikka Joissakin muissa maissa, mukaan luottuna minun omani maa, yhdistyskuningaskunta on valinnut tämän tien ja saattaa, seuraavien vaalien jälkeen tälle tielle lähdetään vielä voimakkaammin. Haluaisin nyt ottaa esiin muutamia alueita, joilla on mahdollista osoittaa, mitä vaikutusta kriisillä on ollut, suoraa vaikutusta. Yksi avaintarkastelun kohde tai yksi avaintavoite, joka usein mainitaan tai johon ryhdytään, on se, että sosiaaliturvamaksuista leikataan kriisin yhteydessä. On tärkeää katsoa sitä vaikutusta, jota kriisillä on ollut ennen ja jälkeen näiden sosiaalisten tulonsiirtojen osalta. Mikä tarkastellaan tilannetta ennen sosiaalisia tulonsiirtoja ylemmässä kaaviossa, sillä havaitaan, että joissakin maissa – tulotason valossa laskettu köyhyyden kasvanut hyvinkin nopeaa. Jopa 12 prosentilla naisten kohdalla ja 11 prosentilla kasvun tapahtunut miesten kohdalla. Espanjassa 5 prosenttia naisilla ja 8 prosenttia miehillä. Ja Yhdysvalloissa hieman erillinen kuva, mutta hieman enemmän miehiä kuin naisia. Mutta vaikutus on hyvin jyrkkä. Tämä osoittaa, kuinka kriitin rooli sosiaalisilla tulonsiirroilla on. Siksi kun pyritään leikkaamaan näitä sosiaalisia tulonsiirtoja. Hyvin suuri osa ihmisiä lisää joutuu köyhyyteen. Sitten töissä käyvien köyhyys. Naisten asema on heikentynyt. Tämä osoittaa ehkä, että lisäännöllisiä tarvitaan. Ja mahdollisuus, että naisten työolosuhteet heikkenevät, ei aina näy työllisyyttä koskevissa tilastoissa. Sosiaalisten tulonsiirtojen järkeen, kun tarkastellaan tilannetta, Tämä aukko on mennyt eri suuntaan. Sukupuolten eriarvoisuus on kasvanut. Aiemmissa kaaviossa se oli pienentynyt. Ja kun tarkastellaan laman alkuvaiheita ja sosiaalisia tulonsiirtoja, tulonsiirrolla oli merkittävä rooli, merkittävämpi rooli. nyt ne eivät ole riittäviä. Tämä on pistetty merkille. Eurostatin tietoja, kun tarkastellaan vuodelta 2015 Tietoja ei ole vuodelta 2015, tietoja on vain vuodelta 2012 ja ehkä vuodelta 2013, mutta nyt tarkastan vuotta 2012 joten kaikki vaikutukset eivät ole näkyvissä, mutta yhdessä kuningaskunnassa on tehty uut, vuoden 2013 sosiaaliturvaa koskeva uudistus, joka asettaa tiettyjä ehtoja, erittäin tiukkoja, hankalia ehtoja sosiaalitukien saamiselle ja erittäin rankkoja sanktioita langetaan ihmisille, mikäli ehto, ehtoja ei täytetä. Tuet saatetaan lopettaa kokonaan. Tuloksia, joita tästä on koitunut, ei vielä ole näkypiirissä. Mutta tiedetään, että elintarvikkeiden ilmainen jakelu on merkittävästi lisääntynyt jopa 25 000 25 000, 25 000 ilmaista elintarvikkeiden saajaa oli aiemmin, nyt heidän määränsä on miltei miljoona, joten tämäkään aina näy tilastoissa. Naisten lobby on muun muassa puhunut hiljaisesta köyhyydestä. Esimerkiksi maan, maani länsiosassa merkittäviä vaikutuksia on nähty paikallistasolla. Esimerkiksi palveluiden saatavuus on merkittävällä tavalla tämä palvelun tarve, sosiaalipalvelun tarve on hyvin huomattavasti lisääntynyt, varsinkin nuorten ja naisten asemaa heikentää se, että heillä on väliaikaisia määräaikaisia työsuhteita. Kollega, joka tuli Saksasta, Saksan asiantuntija, esitti tärkeän huomion. Ei pidä unohtaa yleistä eriarvoisuutta ja sitä, että työn tuottama hyöty on hyvin merkittävästi laskenut ja aineellinen kurjuus on lisääntynyt ja muitakin tilastotietoja on tässä kertomuksessa tarkempia tietoja löytyistä sitä kertomusta ja tutkimuksesta, mutta aika rientää, joten puhun nyt vain hieman joistakin valinnoista, joita voidaan tehdä. Ja kun puhutaan köystä, täytyy myöskin puhua talouden tilanteista. Tämä kaavio kuvaa julkisen talouden varaa, silloin, kun varoja käytetään rahoitetaanko esimerkiksi vajeen tilkitsemistä – vaiko minkä tyyppisiä veropäätöksiä tehdään ja minkälaisia, minkälaista apua tai tukea saadaan muilta alueilta. Huolimatta Euroopasta kasvu- ja vakauspaketin tai sopimuksen kriteereistä ei vielä tarkkaa tietoa ole siitä, mikä tilanne on, mutta tiedetään, että Euroopassa köyhyys on lisääntynyt ja samanaikaisesti huolimatta eri maiden politikoista Maat eivät pystyneet ratkaisemaan vaje- tai velkaongelmaa. Jotimansa vaje on hieman pienentynyt, mutta velka on kasvussa edelleenkin. 2013 2010 valtiot oli edelleenkin suositusten yläpuolella ja näissä maissa velka oli kasvanut, joten on todellakin aika uudelleen pohtia talouspolitiikkaa. Nobelin palvion tarkanta Paul Krugman on todennut, että nyt olisi aika pohtia uudelleen säästötoimia eikä enää ryhtyä perinteisiin kinsiläisiin reaktioihin. Thomas Piketty on puhunut myöskin erilaisuudesta, kirjoittanut erittäin tärkeitä asioita. Hän on todennut, että kaikista poliitikoista säästöpolitiikka on kaikkein huonointa kriisin yhteydessä. Ja huomauttaa, että erityisestikin Euroopassa, koska yksityinen vauraus ja henkeä kohti ei ole koskenut suurempi. Tämä kysymys kuuluu velkakriisin yhteydessä, minkä tyyppistä kriisistä on kyse, miten siihen voidaan puuttua. Talouden tarpeet nähdään usein epäproblemaattisena tavalla, mutta feministi taloustieteen on osoittanut, että tämä on erittäin yksinkertaistettu, erittäin vääristynyt kuva ja vääristyneitä olettamuksia on kun pyritään pitämään tietyt luvut tietyllä tasolla IMFn määritelmiä, kun tarkastellaan, siellä perusoidaan sitä, että talouden tarpeet ovat tärkeimpiä. UNDP, tietysohjelma, ottaa pikemminkin yhteiskunnallisen lähestymistavan ja tarkastelee, mitä me, tarkoituksia var, nämä menot palvelevat, ja siellä määritelmä, siellä tulee merkittävä määritelmä myöskin eteen Lontoon kauppakorkeakoulun eräs merkittävä opiskelija on sanonut, että juuri YK on määrittelemään pohjalta pitäisi pohtia tätä julkisen talouden liikkumavaraa. Siitä on totta huomioon marginalisoituneet ryhmät, erittäin vähäosaiset ihmiset ja uudelleen arvioida myöskin sukupuolinäkökohtia ja sukupuolten valtavirtaistamista, kun päätöksiä tehdään. Kuten aiemmin totesin, yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi sen sijaan, että on korotettu veroja, mikä olisi ollut yksi tapa toimia, pyritään pikemminkin leikkaamaan vajetta muilla keinoilla. Iso-Britannian alahuoneen tutkimustulokset vuodelta 2010 osoittavat, että 78 prosenttia näistä leikkauksista hallituksen menoissa on kohdistunut naisiin, joten naisia rangaistaan kolmeen kertaan. Naiset useimmiten saavat sosiaalitukia ja käyttävät sosiaalipalveluita ja sosiaalipalveluita on leikattu ja naiset tekevät useimmiten työtä julkisella sektorilla ja julkiselta sektorilta juuri on leikattu. Kriittinen asia talouspolitiikan kannalta on se, että pitäisi pohtia sitä yhteyttä, joka on sosiaalipolitiikalla ja sosiaalisilla tavoitteilla ja toisaalta sitten talouden eduilla ja hyödyllä Argumentoi sen, että olisi erittäin tärkeää harjoittaa, valtavirtaistamista ja tarkastella eri päätösten sosiaalisia vaikutuksia. Pitäisi pohtia eri alueita. Tässä on kaksi erittäin tärkeää politiikkaa, joihin hallituksen voisi ryhtyä. Eri simulaatiomalleissa on havaittu, että ovat kaikkein tehokkaimpia silloin, kun pyritään lisäämään ihmisten työllisyyttä ja vähentämään kustannuksia, silloin valtio voisi olla viime kädessä työnantaja. Ja sukupuolten kannalta katsottuna on erittäin tärkeää, että rahaa satsataan sekä sosiaalisiin että fyysisiin infrastruktuureihin. Ja sosiaalisella infrastruktuurilla tarkoitan esimerkiksi hoiva, puolta. Tästä voisi olla win-win-tilanne. Tämä voisi johtaa siihen, että kasvua syntyisi lisää, työpaikkoja syntyisi lisää ja samalla syntyisi palveluita niille, jotka ovat erityisesti niitä palveluita tarvitsevat jotta voidaan saada ihmiset työllistettyä samalla. Sosiaaliset normit, palkan jakautuminen, ne ovat asioita, jotka täytyy ratkaista sitten vasta kunnollinen ratkaisu on olemassa, mutta tämä kaikki myötä vaikuttaa köyhyyden poistamiseen, joten johtopäätöksenä toteaisin, että jotta voidaan päästä 2020 EUn tavoitteisiin, sosiaaliset tavoitteet täytyy ottaa kaikessa talouspolitiikassa huomioon makrotalouden hallinta vaikuttaa myöskin sosiaalipuolella. Ja työn jaossa on erittäin suuri kuilu sukupuolten välillä. Tämä täytyy puhua ja täytyy myöskin varmistaa, että ihmiset, talous toimii ihmisten puolesta eikä päinvastoin ihmisten hyväksi ja että otetaan todellakin huomioon kaikemmat tekijät, mikäli halutaan 2020 strategian tavoitteet täyttää. Meidän täytyy päästä sekä taloudelliseen että sosiaalisiin tavoitteisiin, ja sosiaaliset tavoitteet täytyy ottaa rinta rinnan talouden tavoitteiden ja talouden eri muuttujien rinnalle. Talouden täytyy to- toimia sekä miesten että naisten hyväksi, ja kaikessa politiikassa täytyy ottaa näkökohta huomioon. Ďakujem veľmi pekne pani profesorke za veľmi... Kiitoksia, hyvä professori, tästä erittäin kiinnostavasta esityksestä, joka toi meille uusia tietoja. Ennen kuin annan teille mahdollisuuden esittää kysymyksiä, niin haluaisin äh, äh, esittää kysymyksen koskien yhtä asiaa. Kun näistä puhutaan, pieniä teknisiä ongelmia tuolla puhujakorokkeilla. Puhuja niin, jos siis haluamme ratkaista naisten köyhyysongelman, niin meidän on toki katsottava kyseisen maan taloutta, niin kuin hän sanoi. Ja sitten no, herää myös kysymys, onko kriisin aikana leikkaukset ainoa tapa päästä kriisistä ulos. Minäkin olen pohdittanut tätä asiaa, jonka mainitsitte, nimittäin sitä, että lisää, sen fyysistä infrastruktuuria. Voisitteko kertoa tästä vähän lisää? Mitä sen pitäisi pitää sisällään? millaista fyysistä infrastruktuuria tarvittaisiin, jotta voitaisiin lisätä työllisyyttä. Olkaa hyvä sitten kysymyksiä professorille. In terms of social infrastructure, what, what... Kun katsotaan tätä yhteiskunnallista infrastruktuuria, niin se liittyy lähinnä tähän hoitotalouteen, joka on talouden sellainen osuus, joka usein perinteisessä talouskäsityksessä jää syrjään. Meillä on muutamakin simulaatiotutkimus, jotka osoittavat, että jos investoidaan näihin alueisiin, niin kerrannaisvaikutus on itse asiassa suurempi kuin silloin, kun investoidaan fyysisen infrastruktuurin, kuten vaikkapa rautateihin tai teihin. Keynesilainen perinteinen ratkaisu matalan kasvun aikoihin on valtion rahan syytäminen talouteen. Keynes sanoi, että jos ihmiset saisi kaivamaan kuoppia ja täyttämään ne, niin sekin olisi hyvä. Silloin edelleenkin syötettäisiin rahaa talouteen. Mutta sitten taas on toiset, jotka sanovat, että jos rakennetaan teitä ja rautateitä, niin silloin on jotain tuloksia näytettynä rahan käytöstä. Mutta jos tehdään simulaatiomalleja samalla tavalla ja pohditaan kasvuvaikutuksia työllisyyteen ja kasvuun ja naisten työllisyyteen erityisesti, niin silloin voidaan osoittaa, että tuo kerrannaisvaikutus on taloudellisesti katsoen suurempi ja lisätään naisten työllisyyttä, mutta ei pelkästään hoitoalalla olevien työpaikkojen avulla, vaan mahdollistaa myös se, että ne ihmiset, jotka hoitavat vanhempia tai nuoria lapsia, tulemaan työmarkkinoille. Eli kerrannaisvaikutus on tässä suhteessa huomattava. Miksi päätsi, Pani poslankyňa Morvai má sitten edustaja Morvai. Köszönöm szépen. Visszatérnék egy kicsit az előbbi kérdésemre. Kiitos kommentemre, mire... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää pienen huomion vielä esitettyyn kysymykseen. Vastaavasti en saanut vielä vastausta siihen kysymykseen, jonka esitin. Te, arvon rouva, professori ja muutkin puhujat puhuivat valtion velasta kriisin yhteydessä. Onko teillä tutkimus tuloksia, jotka osoittavat, kuinka pitkälti perheet ovat velkaantuneet kriisin yhteydessä ja miten paljon velkaantuminen on vaikuttanut naisten asemaan tai niiden henkilöiden asemaan, jotka ovat kotitalouden päänä. Onko teillä tietoa siitä, arvon professori, että monessakin EUn jäsenvaltiossa pankit ovat käyttäneet törkeästi hyväkseen heikossa asemassa olevia perheitä. Voin mainita esimerkkejä Unkarista. Unkarissa on hyvin paljon perheitä, jotka ovat ottaneet lainaa Sveitsin frangeina tai muuna ulkomaan valuuttana. Sitten vaihtokurssit ovat yhtäkkiä muuttuneet rankasti ja sitten nämä aiemmin otetut lainat tai luotot ovat paisuneet 160 prosenttisiksi, 180 prosenttisiksi jopa. Ja tämä on valtaisa taakka, joka perheen kontolle tästä aiheutuu. Onko, oletteko te havainneet tällaisia ilmiöitä? Oletteko tutkineet näitä? Onko tällaista tapahtunut yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muullakin Euroopassa? Onko joitakin kansalaisjärjestöjä esimerkiksi, jotka erityisesti olisivat äh, tarkastelleet tai auttaneet äh, pankkien uhreja. Nämä uhrit eivät useinkaan vaadi sosiaaliturvaa, vaan pikemminkin heillä ovat oikeutta minä olen teidän kanssanne täysin samaa mieltä muutoin. Kun tarkastelemme köyhyyden syitä, tässä ei pitäisi ensikädessä puhua niin kuin kyse olisi luonnonkatastrofista, vaan pikemminkin huonot päätökset ovat kriisin taustalla. Päätökset, joita poliitikot ja muut talouden toimijat ovat tehneet. Heidän päätöksensä ovat tuoneet valtavan suuria vahinkoja ja näiden vahingon aiheuttajien pitää nyt ottaa vastuu toimistaan. Toivottavasti tästä saadaan lisää tutkimustuloksia ja myöskin YKlta tunnustus tälle. Um, I think I think you raise a, a, a lot of important research. Otit esille tärkeitä tulo, tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, enkä valitettavasti voi niihin vastata. Yksi näistä avainasioista, joita olisi pohdittava, liittyy siihen, että niitä, tämähän on aika yleisesti tunnettukin. Olen nähnyt tästä yksityiskohtaisia tilastoja ja naisilla on parempia mahdollisuuksia hallinnoida budjettia silloin, kun raha on vähän. Ja kuinka he tämän sitten tekevät, hehän asettavat itsensä viimeiseksi, kun kotitalouden rahoja jaetaan, eikä ensimmäiseksi Islanti muun muassa – on osoittanut, että se ei ole maksanut osaa, osaa velasta. En tiedä, miten, mikä, tilanne, mikä Unkarin tilanne tässä on, ei oikeastaan tiedä tästä. Sitten yksi asia, jota tässä kontekstissa olisi pohdittava, koskee sitä, miksi ihmiset ovat niin riippuvaisia velasta. Täällä puhutaan kotitalouksien lainasta, mutta miksi laina on niin korkea suhteessa ihmisten tuloihin? Tämä palaa sitten tähän eriarvoisuuden nousuun Euroopassa ja tapaan, jolla, jolla työjako on heikentynyt ja tuottavuus on heikentynyt jonnekin vuosina olisi puututtava eriarvoisuuteen, että näihin asiaan voidaan puhua, puuttua la, naisten lainoituksesta ja pankkien politiikasta ja siitä, minkä, tyyppinen, minkä tyyppistä politiikkaa yhteiskunnassa on. Tämä menee kyllä minun pätevyyteni ulkopuolelle, enkä ole tämän tyyppisestä asiasta nähnyt tutkimusta, jota olisi, olisi kyllä syytä tutkia. Sitten edustaja Areena. Moi, je partage. Kiitoksia. Minä olen aivan täysin samaa mieltä kuin se, mitä tässä analyysissä todettiin, joka koskee köyhyyden torjuntaa, epätasa-arvon ta- torjuntaa julkisin varoin. Ja kiitän tästä esityksestä. Minulla on vain kysymys esitettävänä, joka koskee sitä, että te otitte esille jotkut kirjailijat, Pikettin, tämän teidän analyysinne, tietyt yliopistotutkimukset. Ja että siinä ollaan samaa mieltä siinä, että tässä jonain päivänä ehkäpä voitaisiin todeta, että jopa OECD toteaa, että julkisten varojen käyttö on se tapa, jolla voidaan torjua epätasa-arvoa. Minulla on vain kysymys, miksi on joitakin ekonomisteja, jotka ovat aivan päinvastaista mieltä kuin te? Itsekin olen nimittäin taloustieteilijä. Miksi on sellaisia taloustieteilijöitä, jotka ajattelevat aivan päinvastoin? Uh, uh, uh, I, mean, just like to make two... Kaksi kommenttia tähän puheenvuoron. Tässä on taloudessa hyvin pitkälti sukupuolten osalta vääristymä. Ja mikäli haluaa lukea tästä en- enemmän, voi lukea Dina Olsen ja muiden tutkimuksia, jotka tarkastelleet että rakennemukautuskriisejä ja tulonjakoa, aiemmin erityistä painotusta talouspolitiikassa, vääristymää joka erityisestikin vaikuttaa tähän ulottuvuuteen. Maria, kun istuu vieressäni, niin epäröin sanoa tätä, mutta yksi taloustieteilijä, johon olen viitannut ja jolla on myönteisempi näkemys asiasta, jonka kanssa on samaa mieltä, niin en ole ollenkaan samaa mieltä, olen varmaan, että mitä Maria tästä mieltä. Antonopoulos, joka on kreikkalainen tutkija, joka aiemmin Unifemin palveluksessa feministi taloustieteilijä, on nyt sosiaali- ja työasioiden apulaisministeri Syrisen johtamassa hallituksessa. Hän on erityisesti puhunut tästä politiikasta, jotta Kreikka nyt harjoittaa sitä, että valtio on viime käden työnantaja Liivi-instituutti Yhdysvalloissa on tunnetumpi tässä suhteessa, mutta hän on myöskin puhunut sosiaalista infrastruktuurista. Olisi mielenkiintoista nähdä, aikoiko hän kokeilla tätä Kreikassa. En ole enempää nyt julkisesti kommentoida Kreikkaa. Tässä olen hyvin epävarma tämän suhteen, kun nyt kun Maria istuu vieressäni. Thank you very much. I found the presentation. Kiitoksia. Minusta tämä oli erittäin hyödyllinen esitys. Oikeastaan jo vastoinkin puolelta tämän tiesinkin, tämä vahvisti tietoa ja ne oli oikein hyödyllistä saada nämä asiat. Selkeästi kaksi asiaa haluaisin todeta. Ensinnäkin, kun ajatellaan investointeja sosiaalisiin infrastruktuureihin, haluaisin viitata professori Tom Kekhopin, joka on ikääntymisen asiantuntija. Hän esitti kennostavan lausunnon, jonka mukaan ikääntyneiden ihmisten mentaalipääoma voisi olla se asia, jonka kautta voitaisiin kriisistä päästä. Ehdotankin, että investoitaisiin ikääntyneisiin ihmisiin, ja naisethan elävät pidempään kuin miehet. Tämä on ehkä kiinnostava tie lähteä tutkimaan. Kun investoidaan ikääntyneisiin ihmisiin, he voivat antaa yhteiskunnalle takaisin omia panoksiaan. Heidän elämänsä on arvokkaampaa tätä kautta. Nämä kaikki asiat voivat yhteisvaikuttaa ja voitaisin todella pohtia sitä, mitä tapahtuisi, jos investoisimme enemmän ikääntyneisiin ihmisiin. Investoimisella tarkoitan esimerkiksi koulutusta ja myönteistä politiikkaa suhteessa ikääntymisiin ihmisiin työllistämisessä ja yhteiskuntaan osallistumisessa. Tämä on vain yksi asia, jonka haluaisin tässä tuoda esille. Sitten mitä tulee vaihtoehtoiseen talous, tieteeseen, en olisi sanonut tätä, jos ei Maria Arena olisi esittänyt kystynyt. Olen Manchesterissa menossa konferenssin ensi viikolla. Siellä on taloustieteen postgraduate-opiskelijoita, ja kun heille ei ole opetettu vaihtoehtoista taloutta, niin he aikovat järjestää tämän itse, ja he järjestävät keskiviikon torstaina Manchester, eivät tiistaista torstaihin Manchesterissa tällaisen vaihtoehtoisen talouden konferenssin heistä on kirjoitettu The Guardian-lehdessäkin, niin olen oikein ylpeä siitä, että he ovat eh, nyt haastamassa oman yliopistonsa opettajia. Joten kyllä, kyllä ihmisiä todella tarttuu haasteisiin ja, ja kertoo näistä eri näkökulmista. Pekne a skôr ako odovzdám slovo pani profesorka, aby... Kun annan puheenvuoron takaisin professorille, haluaisin antaa puheenvuoron edustajan Zuberille. Muito obrigada. Um, eu diria que estou parcialmente... Que Olen pitkälti teidän kanssanne samaa mieltä. Olemme puhuneet näistä asioista eh, aiemmin ennen kuin puhumme kriisivaikutuksista niistä toimenpiteistä, joiden avulla tästä kriisistä voitaisiin päästä, koska muita toimenpiteitä olisi voitu soveltaa sen sijaan. Loppujen lopuksi olemme kuitenkin pyrkineet tekemään tässä neljästä ympyrää ja toivoneet sitä, että näille toimenpiteillä olisi päästä toisenlaiseen lopputulokseen. Itse en ole taloustieteilijä, mutta jos katsotaan niitä toimenpiteitä, joita meillä on, joita jäsenvaltioille laitetaan, jotka koske, ja jos katsotaan myös näitä velkojen suruksia, joista täytyy maksaa, korkoja, niin ei kyllä jää minkään näköisiä kasvumahdollisuuksia sen jälkeen. Lisäksi äh, sellaiset maat, joissa muutenkaan niin julkinen sektori ei ole hyvissä kantimissa, ovat hankalassa tilanteessa. Se, että tämä kaikki osa yhtä äh, toimenpidepakettia, jotka sitten ovat hyviä tai huonoja ne toimenpiteet, niin sitä Euroopan parlamentti on kuitenkin tukenut. Ja kysymykseni onkin se, että kun puhutaan työttömyydestä, tai itse asiassa puhutaan julkisen hallinnon leikkauksista jäsenvaltioissa, niin oletteko tehneet tutkimuksia sen suhteen, onko tällainen, tällaiset leikkaukset johtanut, ovatko ne johtaneet köyhyyden lisääntymisen naisten parissa. Tavallisestihan leikkauksia tehdään myös sosiaalipalvelussa, jotka epäsuhtaisesti kohdistuvat naisiin ja naiset saavat myöskin lähtöpassit usein, tai henkilöt, jotka saavat lähtöpassit julkista sektorilta, ovat usein naisia. Esimerkiksi sosiaaliturvaa laitoksista annettiin potkut yli 600 henkilölle ja 30 heistä oli tilanteessa, jossa lapset olivat jo köyhyysvaarassa. Eli mitä enemmän tällaista tapahtuu, sitä enemmän köyhyysvaara myös kasvaa. Se on ikään kuin tällainen kaksiteräinen miekka, kun katsotaan yleisiä köyhyyslukuja. Ja luonnollisestikin näiden naisten tilanne ja heidän lisääntynyt köyhyytensä on käsin kosketeltava. Eli koko kysymys koskee näitä säästävyysleikkausten vaikutuksia naisten köyhyyden lisääntymiseen. Questions. I'll, I'll actually be in Manchester next week. Kiitoksia. Minä itse asiassa menenkin tuonne Manchesterin ensi viikolla kollegoideni kanssa, joten tapaan teidät siellä konferenssissa. Sitten näistä muista, tästä muista kysymyksistä. Kyllähän tilanne on hyvin vaikea silloin, kun ulkoapäin määrätään näitä leikkauksia. Ja säästöpolitiikkaa, kuten totesitte, tämän tyyppistä politiikkaa Euroopassa on kuitenkin tehty. Olen edelleen sitä mieltä, että on tärkeää tuoda esiin myös vaihtoehtoisia ajattelutapoja. En ole aivan varma, toteutettiinkaan keinesiläistä politiikkaa. Ajatuksessa, ajattelutavassa oli kyllä suuri muutos. Ja mitä hyötyä tästä Euroopan unionille oli oli se, että kaikki maat eivät samalla tavalla toimineet ja kun katsotaan eh, köyhyystasoja eri maissa ja katsotaan minkälaista politiikkaa täsmällisesti harjoitettiin näissä maissa, niin saattaa olla mahdollista eh, luoda tällaisia yhteyksiä ja pohtia parhaita käytäntöjä. Mitä sitten tulee tähän analyysiin, mitä tapahtuu silloin, kun julkisiin kuluihin, palveluihin ja työllisyyteen tehdään leikkauksia, mitä silloin tapahtuu? Tämä on tärkeä. Sitten toisaalta silloin, kun palvelut ulkoistetaan ja niin se, näin säästetään varoja, niin usein työolosuhteet heikentyvät. Tämän tyyppisiä tutkimuksia on kyllä, mutta olisi vielä työstettävä enemmän ja katsottava järjestelmällisemmin, mikä tilanne on Euroopan unionissa kauttaaltaan. Kiitoksia. Takže ďakujeme veľmi pekne pani profesorke Perons za Hei, äh, Haluaisin kiittää professori Peronsia hänen panoksistaan ja vastauksistaan. Ja nyt pääsemme viimeiseen vieraaseemme, Maria Stratigati Kreikasta Panteionin yliopistosta. Ja hänen otsikkonaan on sukupuolisensitiivisen lähestymistavan myönteiset vaikutukset köyhyyden torjuntaan. It is a pleasure and an honor for me to be here. Kiitoksia. On todella ilo saada olla täällä paikalla. Ja kun on, olet viimeinen puhuja, niin aina on tietysti joitain riskejä ja vaaroja, joten käytän tässä tilaisuutta hyväkseni ja puhun vain hyvin lyhyesti. Siis otan esille kaikkein tärkeimmät kysymykset vain, jotka tältä asiakirjasta ne löytyvät. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille sen, että jo 25 vuotta sitten komissiossa tehtiin ensimmäinen tutkimus, joka koski naisia ja köyhyyttä. Paul Lincoln Roysen teki, jos muistatte. Silloin puhuttiin vielä vuonna 1992 yhtenäismarkkinoista. Nyt meillä on kriisi, mutta keskustelu on edelleen ihan yhtä sama kuin ennenkin, vaikka se, että on jo kulunut 25 vuotta. Kaikki on jo sanottu köyhyysanalyysistä edellisten puhujien toimesta. Ja myös talouspolitiikan merkityksestä, kuten Diane Perrins on näyttänyt, se on erittäin tärkeää. Anto, kollega Anton Nopulos, joka nyt on hallituksessa, niin haluaisin todeta, että useilla on paljon hyviä ajatuksia – mehän kaikki poliitikot sen tiedämme, että silloin kun ei olla päätöksen, päätösten tekevissä asemassa, niin ajatuksia on ihan loistavia, mutta sitten kun joutuu tilanteeseen, jossa päätöksiä täytyy tehdä, niin silloin on päätöksentekokin paljon hankalampaa. Varsinkin kun ehdotetut toimenpiteet liittyvät kustannuksiin. Ja nämä kustannukset eivät ole sellaisia, joita voidaan säästää. Eli me kaikki odotamme parata mahdollisia tuloksia näiltä hallituksilta. No joka tapauksessa minun äh, asiakirjani koskee sitä, millä tavalla saadaan paras mahdollinen tilanne köyhille naisille aikaiseksi. Haluaisin hypätä EU-politiikan e esittelyn yli. Useimmat teistä tuntevat sen paremmin kuin minä, koska olette ollut mukana näitä kehittelemässä viime vuosien aikana. Haluaisin vain mainita sen, että jätän tämän kaiken välin, niin halusin mainita, että Euroopan sosiaalirahasto tänä uutena aikana tässä on laajennettu soveltamisala koskemaan ei pelkästään työmarkkinoita, vaan myös sellaista sosiaalipolitiikkaa muissa kysymyksissä ja sosiaalista investointipakettia, joka on ollut uusi rahasto kaikkein huono-osaisimmille. Ja EU-politiikassa on nyt hyvät välineet, varsinkin jos se liitetään talouspolitiikkaan – Kuten Dajan totesi, voimme olla jonkun verran optimistisia. Hyppään näiden kalvojen yli ja siirryn käsittelemään suoraan asiaa, jonka haluan täällä ottaa esille, joka koskee sitä, millä tavalla EU-politiikassa käsitellään köyhyyskysymystä. Tässä sukupuoliulottuvuutta usein pidetään seurauksena suoraan sukupuolen välistä kuilusta työmarkkinoilla ja naisia pidetään haavoittuvaisena ryhmänä. Useimmissa tutkimuksissa on hankalampi ottaa huomioon rakenteellisempi lähestymistapa, joka liittyisi sosiaalisen ja taloudellisen kohesion laajempialaisemmin. Nämä asiat ovat kuitenkin toisiinsa liittyviä ja ne vahvistavat toisiaan talouskriisin aikoina. Haluaisin ottaa esille nämä kaksi kerrannaisvaikutusta ja rakennevaikutusta, joita sukupuolella ja köyhyydellä on. Ne voidaan selkeästi osoittaa dynaamisessa liikkeessä, jota on kahdessa noidan kehässä. Sukupuol- sukupolvivaikutus, kun esimerkiksi puhuttiin lapsista ja siitä, millä tavalla köyhyys siirtyy yhdestä sukupolvesta toiseen, koska naiset vastaavat lasten kasvatuksesta, niin ne, tällä voi todella olla vaikutus. Ja toinen vaikutus on sosiopoliittinen vaikutus eri toimialoiden ja kautta yhteisk- eri välillä ja kautta yhteiskunnan. Tästä kysymyksestä haluaisin mainita sen, millä tavalla köyhyys liittyy myös poliittiseen elämään. Köyhyys luo hedelmällisen ympäristön sille, että rasistisia, seksistisiä ja homofobisia diskursseja syntyy ja johtaa väkivaltaan maissa, joissa on enemmän taloudellista, äh, taloudellisia säästötoimenpiteitä, niin siellä esimerkiksi väkivalta lisääntyy ja talouskasvun aikana äh, sosiaalitalous taas voi paremmin, mutta silloin kun köyhyys lisääntyy, silloin väkivalta saattaa lisääntyä. On lisäksi nähtävissä, että yhteiskunnissa, jotka ovat joutuneet kärsimään voimakkaasta taantumasta, äärioikeiston nousu on vaikuttanut myös muihin poliitikkoihin, jotka ovat omaksuneet samantyyppistä diskurssia. Tämä ei pelkästään liity talouteen ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, vaan poliittiseen köyhyyskysymykseen ja köyhyyden rakenteelliseen näkökulmaan. Ja tässä meillä on myös siis tämä sukupuoli näkökulma myös esillä. Eli mitä sitten voidaan tehdä, jos politiikassa naisia pidetään tai köyhyyttä pidetään pelkästään yksilön ominaisuutena, silloin ei voida tehdä juurikaan mitään, silloin ei voida vähentää sukupuolten välistä kuilua sen enempää kuin tuon sukupuolikuilun numerinen näkökulma mahdollistaa. Se, että siihen suunnitellaan oikea politiikkaa, on avainhaaste. Politiikka, joka kohdistuu moni monimuotoisella ja holistisella lähestymistavalla köyhyyteen ja sukupuolten väliseen kuiluun. Samanaikainen lähestymistapa sukupuolten välisellä valtavirtaistamisella yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on oleellista. Diane mainitsi veropolitiikan virtaviivaistamisen mutta se minusta tulisi laajentaa vielä laajemmallekin. EU 2020-strategian puitteissa pitäisi integroida sukupuolitavoitteet myös kaikkiin eri politiikan aloihin, jotta voitaisiin vähentää syrjäytymistä ja köyhyyttä. Se on minun mielestäni ehdottoman tärkeää. Sukupuolten tasa-arvon pyrkimiseen pitäisi olla kaikissa kansallisissa toimintasuunnitelmissa keskiössä. Ja tämä, tässä on jälleen kysymys siitä, millä tavalla kansalliset hallitukset seuraavat niitä ohjeita ja suuntaviivoja, joita Euroopan unioni asettaa. Ja kuten totesin alussa, ne ovat kovin lupaavia tällä hetkellä, mutta ongelmana on se, että niitä ei useinkaan seurata mitenkään konkreettisesti tai tehokkaasti, koska tässä käsitellään kaikki aina yksilökohtaisesti. Köyhiä naisia pidetään köyhinä naisina yksilöinä tasa-arvon kehittäminen ja kahden tasoisen lähestymistavan kehittäminen, kuten totesin aiemmin, laajemmassa sosiotaloudellisessa ympäristössä, miksi päin poliittisessakin sellaisessa, on tarpeen, jotta voitaisiin pureutua sosiaalisen syrjäytymisen vaikutuksiin. Holistinen lähestymistapa tässä merkitsee sitä, että meillä on monimuotoinen politiikan tavoite ja monenlaisia erilaisia välineitä ja menetelmiä, kuten myöskin sidosryhmiä How gender mainstreaming is, can be done. Uh, the only thing I would... Ja ainoa asia, jonka haluaisin kuitenkin mainita tässä suhteessa on ikään kuin se, että pyritään samanaikaiseksi verkostoja välineitä ja katsoa sitä, mikä nyt jo on olemassa edellisessä Euroopan sosiaalirahaston vaiheessa, jota nyt ei ole enää jatkettu. Erityisesti tarkoitan ESFn sukupuolten valtavirtaistamisyhteisöä, jossa on aktiivisesti tuettu hallinnoitsevia viranomaisia ja pyritty saman mukaan ESF, jotta se olisi mukana Euroopan sosiaalirahaston prioriteetin täytäntöönpanossa – Tällainen oppimisverkosto kehitettiin Euroopan komission toimesta ja sen mukaisesti sukupuoliulottuvuus tulisi integroida jokaisen tämän rahaston toimeenpanon ulottuvuuteen ja se tulisi sisällyttää myös kaikkiin ohjelmointivaiheisiin, täytäntöönpano- ja arviointivaiheisiin. Tässä yhteydessä tämä verkosto Gender Cup, jota valitettavasti kuitenkaan vuoden 2014 jälkeen ei jatkettu, tuki sukupuolten kysymyksen täytäntöönpanoa Euroopan sosiaalirahastossa ja mahdollisti sen, että sukupuolikysymykset täytäntöönpannan jäsenvaltioissa ja niissä valvotaan tasa-arvokysymyksien täytäntöönpanoa. Minun uskoakseni tämä on erittäin kielteinen asia, koska tässä nyt politiikasta puhutaan niin siitä, millä tavalla Euroopan unionin tasolla pakotetaan ja millä tavalla täytäntöön pannaan kansallisella tasolla tähän valtavirtaistamiseen, niin minusta asia tulisi pohtia Euroopan parlamentin toimesta, Euroopan komission toimesta. Tulisi katsoa sitä, millä tavalla tämä erittäin hyvä ohjelma lakkautettiin juuri silloin, kun tarvitaan nimenomaan sitä, että meidän täytyisi moninkertaistaa nämä ponnistuksemme valtavirtaistamiseksi niin, että kaikki talous, sosiaali ja jopa, jos mahdollista, poliittinenkin taso on mukana tässä valtavirtaistamista. Kiitoksia. Eh, me, me trasladan que no hay más... Eh. Minulla on välitetty, että keskustelun ei olekaan nyt enempää aikaa, joten edustaja Arena esittää sitten kokonaispuheenvuoron, jossa hän käsittelee koko tämän tapaamisen asioita. Kiitoksia. Si, euh, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aikaan lyhyesti. Tässä on ollut hyvin kiinnostavia esityksiä, paljon käsitteitä, paljon lukuja, paljon dataa, joiden avulla voimme työstää tätä asiaa, jossa valitettavasti on olemassa tällaista sukupuolitehtoa köyhyyttä. Viimeinen osoitin, puheenvuoro osoitti, että kyllä hyödyllisiä välineitä on, eikä tämä ole mikään kohtalan sanelma tilanne naisille. Kyllä on olemassa välineitä tällä hetkellä, tarvitaan vain poliittista tahtoa, jotta todella voitaisiin pureutua tämän tyyppiseen asiaan. Kiitoksia kaikista näistä panoksista. Niistä on meille hyötyä, kun tulevina päivinä laadimme mietintöä. Kiitoksia. Muchas gracias, señor Arena. Y ahora... Kiitoksia, edustaja Arena. Ja nyt menemme sitten eteenpäin ja keskustelemme EU-naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta vuoden 2015 jälkeen. Tässä annan puheenvuoron, edustaj- annan puheenvuoron esittelijän Noihille. Hän on todellakin esittelijä. Eh, me comentan que anteriormente habíamos planteado un cambio. Niin minulle kerrottiin tässä juuri, että, että esityslistan luonnoksessa olikin pieni muutos, koska edustaja Sukan on lähdettävä valiokunnasta aikaisemmin. Siksi otamme aikaisemmin käsittelyn kohdan numero viisi. Eli keskustelemmekin ammatillista lisäeläkettä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta. Rova Suka on tässä varmistelijana, sanoo puheenjohtaja, joten annan hänelle puheenvuoron ja sitten keskustelemme. <laughs> Okay, thank you very much. I... Kiitoksia paljon. Minä olen täällä Sirpan tilalla, koska Sirpa ei päässyt paikalle, joten muutama sana tästä mietinnöstä. Kun otetaan huomioon viime aikoina tehtyt muutokset eurooppalaiseen eläke- järjestelmään maaliskuussa 2014 komissio esitti, että sääntöjä pitäisi muuttaa. Kyse on direktiivistä 41, joka liittyy lisäeläkejärjestelmiin, ammatillisiin eläkkeisiin. Kyse on vuodelta 2003 aikansaadusta direktiivistä. Se pyritään parantamaan näiden lisäeläkejärjestelmien avoimuutta vakautta, seurattavuutta, rajat ja pitkän aikavälin ennustettavuutta, että tärkeimmäksi naisten osallistumista näihin eläkerahastoihin. Naisiin pitäisi kiinnittää huomiota, kun otetaan huomioon se, että eläkkeessä on sukupuolten välinen kuilu ja eriarvoisuutta on muutenkin kaikissa ikäryhmissä. Tämä liittyy läheisesti äskeiseen työryhmätyöhön. Ja minun nähdäkseni sama suuri ongelma tällä hetkellä, ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa, koska Varsinkin iäkkäät naiset ovat köyhyysuhan alla. Tämä tietysti on meidän kaikkien huolenamme. Direktiivi vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin ja tässä pyritään samanarvoisuuteen, seura- seurattavuuteen, avoimuuteen niin myöskin sen osalta pitäisi saada avoimuutta, kuinka teknisiä standardeja parannetaan ja kuinka otetaan huomioon naisten pitkäikäisyys ja syrjimättömyys, kun tulevia eläke etuisuuksia tarkastellaan hyvä hallinto täytyy varmistaa ammatillisten selkijärjestelmän yhteydessä. Täytyy varmistaa se, että näkökohdat otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Sukupuolten stereotypioista täytyy päästä eroon. Naisilla on kuuleman mukaan vähemmän tietoa rahoitustuotteista ja muutenkin vähemmän tietoa ja osaamista rahoituskysymyksissä. Oikeiden tutkimuksen mukaan vain 49 prosenttia naisista tietää, miten korkoa maksetaan korolle. 75 prosenttia miehistä tietää tämän. Joissakin maissa miltei 60 prosenttia naisista ei tiedä, että suuret investointien tuotot on kulkevat käsikädessä suurempien riskien kanssa. 45 prosenttia vain miehistä ei tiennyt tätä tätä raha, rahoituskysymykseen liittyvää lukutaitoa voidaan pyrkiä parantamaan siten, että riskit kuvataan paremmin ja paremmin tiedotetaan niistä erityispiirteistä liittyen rahoitustuotteisiin ja kaikista hyödystäkin täytyy tietää kaikille kuluttajille, ei pelkästään vain miehille. Joissakin maissa tilanne ei ole ollenkaan riittävän hyvä, joten voimme puhua tästä myöhemmin lisää. Kiitos paljon. Muchas gracias, señora Suka. Mm, no veo que haya... Kiitoksia edustajan Suka. Puheenvuoropyyntöjä en täällä näin. Aha, Urta sun. Bueno, muchísimas gracias. No, simplemente algunas cosas. Kiitoksia. Minusta tämä on tärkeä asia. Eläkejärjestelmiä on uudistettu joissakin maista meitä tämä on aiheuttanut lisää eriarvoisuutta joka tietenkin huolestuttaa erityisesti, kun puhutaan eläkeikään lähestyviä naisia. Tässä tietenkin puhutaan toisesta pilarista, eli, eli yritysten eläkesuunnitelmista. Lyhy- lyhyesti neljä asiaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin meillä on rakenteellista epätasapainoa naisten osallistumisessa näihin rahastoihin ekan valiokuntaan pitäisi välittää tilanne, tilanne, tieto siitä, että makrotaloudellisilla säännöillä emme ratkaise eriarvoisuusongelmia. Tietenkin meillä on näitä äh, väliaikaisuudesta johtuvia suunnitelmia, alhaisemmasta palkasta johtuvia äh, seikkoja, jotka johtavat rakenteellisiin eriarvoisuuteen eläkekassoissa, joten tarvittaisiin jonkinlaista julkista kompensointia, jotta tällaista rakenteellista eriarvoisuutta ei olisi olemassa. Sitten toinen näytös meidän on muistettava, että tarvitaan ensimmäisen pilarin ja toisen pilarin välistä tasapainoa. Nämä suunnitelmat ovat toki tärkeitä. Ne on tärkeää, että sen valiokunta lähettää tällaisen viestin, jonka mukaan julkiset eläkkeet ovat hyvin tärkeitä. Tämän pitäisi näkyä selkeästi lausuntoluonnoksessa. Sitten kohta kolme. On huolta siitä, että komission painopiste tässä asiassa olisi vain sisämarkkinoihin liittyvä kun kuitenkin tietenkin puhumme myös näistä työmarkkina välisistä neuvotteluista. Kyllä tässä on paljon enemmän eh, neuvotteluvaraa ja varaa ottaa mukaan toimia, joilla voidaan tasa-arvo taata. Minä haluaisin, että tässä olisi sellainen lähestymistapa, jonka mukaan todettaisiin, että jos sääntelemään lähdetään Euroopan tasolla, niin silloin nämä eri ryhmät otetaan mukaan. Sitten siirrettävyys, lisäeläkkeiden siirrettävyys – Nykyään on tietenkin paljon enemmän liikkuvuutta työmarkkinoilla naisten osalta, koska naisilla on epävarmempia työpaikkoja. On siis tärkeää, että Eurooppa, Euroopan unioni helpottaisi liikkuvuutta näiden eläkkeiden osalta. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä asia. Näin valmistelijan lausunnon ja olen yleisiltä linjoiltaan siitä sen kanssa hyvä, aivan yhtä mieltä. Ja yksityiskohtia voidaan katsoa jäljempänä. Kiitoksia urtason sun. Sitten Garike. Señor, perdón, perdón, el señor Gerick. Edustaja Gerick. Minä, Frau Vorsitzende. Kiitos, puheenjohtaja. Olen ECR-ryhmän varjoesittäjä tämän lausunnon osalta. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen hyvästä tasapainoisesta kertomuksestaan, mietinnöstään. Oli iloinen rakenteellisesta yhteistyöstä. Saksan perhepuolueen edustajana haluaisin keskittyä asian, joka minun nähdäkseen tässä lausunnossa on vielä liian, vielä liian vähäisessä asemassa. Sukupuolten välinen kuilu eläkekysymyksissä koskee lähinnä lisäeläkkeitä, ammatillisia lisäeläkkeitä. Asiasta täytyy puhua niiden oikeilla nimillä. Ei tämä aukko tästä johdu, vaan tämä johtuu siitä, että kuilu ei johdu tästä, vaan se johtuu siitä, että on yhä edelleenkin naisia, jotka ainakin osan työelämästään käyttävät lasten kasvattamiseen. Tämä myös siihen, että naisilla, joilla on kaksi tai kolme lasta, on hyvin vaikea pitää kiinni koko päivä työstä, jotka ei edes pala työelämään enää. Tässä pitäisi myöskin ottaa huomioon lasten kasvatukseen käytetty aika. Ei tämä ole tuhlaattua aikaa, eikä inhimillisten resurssien tuhlaamista, mikäli nainen päättää jäädä kotiin hoitamaan lastaan. Tämä on erittäin tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä ja myöskin tärkeä tehtävä väestötieteellisen kehityksen kannalta, ikääntymisen kannalta. Ja lasten kasvattamista pitäisi antaa todellista palkkaa vanhemmille huolimatta siitä, mikä heidän palkkatasonsa on. Joka ikisestä lapsesta pitäisi maksaa kasvatusrahaa. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon silloin, kun lasketaan valtioneläkkeitä tai ammattieläkkeitä. Tämä toisi tämän lausunnon paremmin nykyaikaan Eläkejärjestelmä voidaan parantaa vain ja ainoastaan, mikäli tarkastelemme syitä, jotka ovat johtaneet sukupuolten väliseen kuiluun, ja tämä nyt ei vielä riitä. Tiene la palabra la señora Petir. Kiitoksia sitten edustaja Petir. Hvala lijepo, eh, gospođo predsjednice. Podržavam sve što je kolega Gerike rekao i željela bih ovdje... Kiitoksia. haluaisin tässä ottaa esille naisviljelijät, jotka asuvat maaseutualueella, jotka ovat erityisen haavoittuva ryhmä eläkepuolella. Kroatiasta esimerkki usein näillä naisilla ei ole minkäännäköistä eläkevakuutusta, he eivät omista maata, teillä ei ole mitään omaisuutta ja kun he ovat hieman vanhempia, niin heillä ei ole myöskään mitään tuloja. Tämä merkitsee mm, sitä, että heitä syrjitään voimakkaasti. Minusta naisviljelijät pitäisi sisällyttää tähän mietintöön naiset, jotka elävät maaseutualueella, ja pitäisi ottaa käyttöön sellaisia välineitä, jotka mahdollistaisivat sen, että nämä henkilöt voisivat myös saada arvokkaan eläkkeen. Et, tiene la palabra. Sitten edustaja Het. Tack så mycket och jag vill tacka rapportören också för att... Kiitoksia, haluan kiittää myös esittelijää. Tämä on nyt tärkeä kysymys en ollut ajatellut tuota kantaa, mutta kuitenkin en sitten malttanut olla sanomatta mitään, kun täällä mies kollega, jonka nimeä en kyllä muista, käytti puheenvuoron. Sinä ehdotit, ras, ehdotit ratkaisuksi tällaista palkkakasvatusta. Tätä nyt lastenkasvatuspalkkaa ja meidän Ruotsissa on ollut tällainen käytössä. Siinä on ollut mahdollisuus saada 3000 kruunua per lapsi verollista tuloa. Se on myöskin vaarallinen naisansa, koska mehän tiedämme, että naiset ovat nimenomaan kotona lasten kanssa. Ja se on tietyn tap- tietynlainen hoitomaksu, ja sinne on nimenomaan naiset jäävät kotiin. Ja siitä seurauksena on myös valtavan pieni eläke juuri näille henkilöille. Pitäisikö sitten naisena pidä itseään vapaana? Ja jos haluaisi elää itsenäistä elämää, niin se ei kyllä onnistu, ei tuollaisella palkalla eikä tuollaisella eläkkeelläkään. Ja tietysti tiedämme, että yli puolet naisista elää eläkkeestä, joka on köyhyysrajan alapuolella. Tähän löytää ratkaisu. Ja siihen meidän täytyy löytää sellainen ratkaisu, että siihen liittyy myös tämä, että samasta työstä tämä palkka-ajatus toimisi. Eli nämä kaikki asiat liittyvät toinen toisiinsa. Muchas gracias, señora Keti, para finalizar. edustaja Heeti ja lopuksi edustaja Galpelts. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem terveztem hozzászólást ehhez a témához. Kiitoksia puheenjohtaja. En ajatellut käyttää puheenvuoroa tästä aiheesta ollenkaan, kun aika on vähän, mutta kyseessä on hyvin tärkeää asia. Minua ennen puhuneet kollegat inspiroivat minuakin. Unkarissa olemme hiljattain ottaneet käyttöön uuden järjestelmän, jossa, joka koskee perhepolitiikkaa ja jonka kautta halutaan tukea niitä naisia, jotka päättävät saada lapsia ja haluavat sitten tämän jälkeen palata työpaikalleen kun lapset ovat kasvaneet. Tällä hetkellä on, on tällainen sosiaalinen avustus, joka annetaan, vaikka henkilö palaakin työelämään. Tämän tyyppinen lapsilisä edelleen tulee tietyn aikaa, vaikka, koska olemme sitä mieltä, että haluamme tunnustaa sen että lapsen saati, saamisesta tulee kustannuksia. Haluamme vähentää naisten ja miesten välisten tulojen eroja. Tämän politiikan tuloksena Unkarissa ne naiset, jotka ovat palanneet, pala, päättäneet palata työelämään sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt vuoden, 60 000 henkilöä on päättänyt toimia näin, eivätkä he ole menettäneet työpaikkaansa – Tämä on hyvin suosittu toimi naisten keskuudessa. Mielestäni tämä on hyvä käytäntö ja tästä halusin, halusin teille kertoa. Väestö rakenteeseen liittyvät ongelmat on huomioitava Euroopassa. Me myönteisesti tuemme tällaista käytäntöä naisille, jotka haluavat lapsia saada. Kiitoksia. Muchas gracias. Eh, Kiitoksia. Edustaja Gerik pyysi, pyysi puheenvuoroa uudestaan. Haluaisin vielä, vielä tähän itsekin todeta, että meidän on tuettava niitä naisia ja miehiä, jotka haluavat kantaa vastaan lasten hoidosta. Jos puhutaan ainoastaan naisiin kohdistuvista toimista, niin palaamme tätä kautta jälleen siihen, jossa vastuu annetaan naisten käsiin asiassa, jonka pitäisi olla molempien vastuulla sekä miesten että naisten. Kyllä lasten hoitaminen on molempien vastuulla. Edustaja Kerike. Kiitoksia, että sain vielä uudelleen puheenvuoron. Haluaisin nyt oikaista tämän asian. En minä ollenkaan puhu mistään taskurahasta, arvon rouva. Kun on kyse Ruotsista, te puhutte siitä, että Ruotsissa saa 3000 euroa, sanoi puhuja, oikein lukee 3000 kruunua ei kannata mennä töihin, mikäli se lastennossa 3000 euroa. Meidän täytyy puhua nyt asioista niin oikeilla nimillä. Täytyy puhua samasta asiasta. Minä puhun kasvattamispalkasta, lasten kasvatuspalkasta, summasta, joka otetaan huomioon niin kuin mikä tahansa muukin palkka. Saksassa saa lasten kasvattaja lasta kohti 1000-1700 euroa kuukaudessa. Kyse on luvuista, tai lastenhoitajan palkka lasten päivähoitopaikassa on 4000-7000 euroa. Ja kun puhutaan palkasta, niin ei tämä ole mikään rahasumma, joka pakottaa äidit kotiin hoitamaan lapsia arvoina rouva, neiti tai puheenjohtaja rouva. Ei oikein kyse siitä, mitä te sanoitte. Ensinnäkin äidille pitää antaa tilaisuus tehdä itse päätös, haluavatko he ensimmäiset kaksi vuotta itse hoitaa lastaan ja saada siitä palkkaa. Ja palkkaa, josta pitäisi maksaa sosiaaliturvamaksut, vai menekö hän pikemminkin töihin ja sitten jälleen kerran hän saa palkkaa, josta pitää maksaa sosiaalimenot, mutta silloin joku muu hoitaa lapsen. Niin kauan kun äidit eivät ole tasavertaisessa asemassa ja lapset ovat päiväkodissa tai muualla, tai mikäli lasten kasvuspalkka on vasta 50, 300 euroa kuukaudessa, niin ei tälle, tämä ole tilanne, joka on tasavertainen, kun tarkastellaan miesten ja naisten asemaa. Yo apuesto también. Kiitoksia, minäkin kannatan tällaisia palkkauksia niin, että naiset tai mie- miehet, jotka hoitavat lapsiaan, että he saisivat tuon tyyppistä palkkaa, josta te puhuitte. Tämä on kuitenkin kovin kaukana todellisuudesta monissa maissa. Ehkä te puhutte oman maanne kokemuksista, mutta kyllä meidän on otettava huomioon myös, mikä on yleinen tilanne tai maailmanlaajuinen tilanne muissa maissa. Tämä mikä on kaiken kakkiaan tämä tilanne muissa Euroopan unionin maissa. Nyt edustaja Suka. Olkaa hyvä. Evo, hvala vam lijepo. Ja se želim zahvaliti na svim e, dosadašnjim raspravama. Ja bi... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia tämän keskustelun rikastumista rikastamisten sesta. Olen yhtä mieltä kaikista siitä, mitä täällä sanottiin. Kaikki, mitä täällä on puhuttu, oikeastaan liittyy tasa-arvoon. Tässä mietinnössä on kuitenkin keskeistä nämä eläkkeet. Kuinka saavutamme tasavertaiset eläkkeet naisille ja miehille? Tästähän lausunnossa on kysymys. Naisilla on epävakaat työsuhteet ja kollegani täällä puhui naisista maataloudessa. Maanviljelijät ovat yksi haavoittuvien naisten ryhmä. On myös naisia, joiden on palattava työelämään synnytyksen jälkeen. Meidän on luottava vakaat työskentelyolosuhteet ja niille naisille, jotka eivät voi palata työelämään tai jotka, joilla ei ole omaisuutta tai joilla ei ole mitään muita varoja, niin tällaisia naisia varten pitäisi olla taattu asianmukainen eläke. Ja tämä mainittiinkin työryhmässä, miten he sitten palaavat työmarkkinoille. Jos he eivät palaa työmarkkinoille, meidän olisi mahdollistettava kunnollinen eläke heille. Kollegamme Saksasta puhui monista hyvistä asioista. Meidän olisi todellakin tehtävä työtä näiden palkkojen ja demografiaa koskevien kysymysten parissa. Meidän on saatava aikaan tasa-arvo eläkkeissä naisten ja miesten välillä. Kiitoksia. Muchas gracias, señora Suka, para mm, terminar el debate. Kiitoksia sittenkin vielä haluaisin kertoa kollegoille tässä keskustelun päätteeksi, että 13.4. kello 17 on tarkistusjättämisen määräaika. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, esityslistalla kohtaan neljä. EU-naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuoden 2015 jälkeen. Edustaja Noich on esittelijä, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Frau Kiitoksia paljon puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron. Puheenvuoron lyhyesti vain. Olen esittänyt tekstiluonnokseni ja lopun lopuksi tarkistuksia tuli 450. Haluaisin kiittää kaikista näistä tarkistuksista, koska Jokainen, joka on käyttänyt aikaa ja energiaa kirjoittaakseen näitä tarkistuksia, on kiinnostunut siitä, että strategia muodostuu hyväksi strategiaksi. Ja on tärkeää, että me yhdessä yhdistämme voimamme ja todellakin saamme liikkeelle hyvän strategian. Nyt olen pystynyt laatimaan 53 kompromissitarkistusta. Tämä on kaikki kuitenkin vielä vasta alkua. Meidän täytyy yhdistää nämä kompromissit toisiinsa ja katsoa, miten ne nivoutuvat toisiinsa. Tämä aikansa. Ja kiittää sen lämpimästi sihteeristöä ja muitakin avustajia, jotka ovat tehneet erittäin hyvää pohjatyötä. Olisin mainita, että tavoitteita on kolme. Yhden tavoitteen täytyy olla se, että me tarkastelemme tätä asiaa syvällisesti ja toinen seikka on se, että meidän täytyy toimia ihmiseltä kannalta oikeudenmukaisesti, koska huolimatta siitä, miten pitkään ja hartaasti keskustelut asiasta, mikäli emme toimi oikeudenmukaisesti eri tavalla, niin silloin Miettiä tätä vakavasti. Meidän todellakin pyrkiä yhtiössä löytämään oikea sävel. Ja viimeisenä tavoitteena pitäisi olla sen, että sekä miehet että naiset ovat tasavertaisessa asemassa Euroopassa. Tätä asiaa täytyy edistää. Tämä on suuri toiveeni ja haaveeni. Toivon, että tähän päästään. Ja totean, että olen täysin avoimin mielin. Ja varsinkin varjoesittelijän kanssa kokoonnun vielä. Ja muutenkin, muutenkin olen valmis keskustelemaan vielä eri tarkistusten jättäjien kanssa ja voitte kyllä esittää minua vielä kysymyksiä, mikä te jotakin epäselvää. Ja minä iloitsen suorastaan tästä yhteistyöstä. Senora Noil, Laura. Kiitoksia. Edustaja Noil. Tämä mietintö on teettänyt paljon työtä valiokunnan jäsenille. Tämä heistelee sitä, kuinka tärkeänä tätä työtä te- pidämme ja parlamentin on todella Suhtaudutaan vakavasti näihin komission ehdotuksiin, niin kun tätä strategiaa kehitetään. Varjoesittelijä EPP-ryhmästä edustaja Galpelt saa puheenvuoron. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ennen muuta haluaisin kiittää Rovan Norhilia erinomaisesta yhteistyöstä, yhteistyöhengestä ja halkkuudesta. Hän on avoimen mielin suhtautunut muiden näkemyksiin ja ottanut vastaan huomioita tätä strategiaa laatiessaan. Me emme ole välttämättä samaa mieltä tästä strategiasta, mutta siitä huolimatta olen vakuuttunut siitä, että voimme vielä päästä kompromissiin. Tämä on täysin mahdollista. Kansanpuolueen kanta täytyy saada heijastumaan tähän tekstiin ja uskon, että tässä onnistutaan. On tärkeää, että strategiassa on tiettyjä painopistealueita ja määritellään tavoitteita. Siksi olen tehnyt joitakin tarkistuksia. Yhteensä niitä on 44 sellaista, jotka ovat minun käsialani. Ja kiitos yhteistyöhalukkuudesta. Toivottavasti kompromissi löytyy. Lähtökohtani on se, että Tämä mietintö on mennyt jo kovin pitkälle. Ei tässä tarvita mitään lisäalueita ei enää tähän. Ei tämän kannata uusia asioita enää liittää tähän strategian. Siksi katson, että meidän pitäisi keskittyä vain sellaisiin aiheisiin, jotka eivät kuulu toissijaisuusperiaatteen piiriin. Meidän ei pitää puuttua näihin seikkoihin ei me tarvitse tänne mitään toissijaisuuskeskustelua, vaan pitääkin, meidän täytyy keskittyä strategisiin seikkoihin. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia yhdessä muiden kollegoiden kanssa. Nämä menevät sellaiseen suuntaan, että nyt valitsevassa taloustilanteessa meidän pitäisi paneutua tasavertaisen kohtelun kysymykseen ja miesten ja naisten tasa-arvoon, ja mikäli tämä näkökohta voidaan ottaa kaikilla politiikan osa-aloilla huomioon, olemme saaneet otettua aimo askeleen kohti talouskasvua. Uskon, että tasavertainen kohtelu ja sukupuolten tar- tasa-arvo on tärkeä avainkysymys, ja tämä täytyy ottaa huomioon kaikessa alakohtaisessa politiikassa. Sukupuolinäkökohta täytyy ottaa aina huomioon. Olen vakuuttunut siitä, että Tämä liittyy hyvin läheisesti talouskasvuun. Tämä voi myötä vaikuttaa talouskasvuun, mikäli näin toimitaan. Naiset, jotka asuvat maaseudulla, täytyy ottaa erityishuomion kohteeksi. Maaseudun naiset ja heidän tilanteensa on asia, joka täytyy kerta kaikkiaan saada mukaan tähän asiakirjaan. Siksi olen tehnyt joitakin tarkistuksia Ja myöskin median rooli täytyy mainita. Nyt ajattelin lähinnä sitä kielteistä kuvaa, joka joskus mediassa syntyy tilanteesta ja mitä tilastotietoihin tulee. Tilastotiedoista on hyvin paljon puhuttu ja edelläkin puhuja viittasi siihen, miten tärkeää on, että toimimme johdonmukaisesti ja meillä täytyy olla siksi luotettavaa tilastotietoa, luotettavaa tilastotietoa on, mutta lisäksi meidän täytyy tiedot kerätä systemaattisesti, jotta saamme täsmällisen kuvan tilanteesta. Ja vielä yksi strateginen kysymys. Tämä liittyy perhe- ja työelämän yhdistämiseen, yhteensovittamiseen. Ennen muuta tässäkin on kyse tasavertaisista mahdollisuuksista työmarkkina elämään osallistumisesta ja siitä, että perheenjäsenten täytyy puhaltaa samaan, tii, samaan hiileen. Ja myöskin eläkkeistä, kun puhutaan. Kenties puheenjohtaja ymmärsi minut aiemmin väärin. Minä mainitsin hyviä käytänteitä edellisessä puheenvuorossani ja ajattelin, että puheenjohtaja olisi minua kiittänyt tästä ja kehonut, mutta pikemminkin hän totesi, että tällä hetkellä naiset saavat vähemmän eläkettä kuin miehet. Siksi toivonkin, että tavoitteeksi otettaisiin se, että naiset saisivat myöskin enemmän palkkaa, jotta tämä eläkekuilu ja palkkakuilu, joka valitsee miesten ja naisten välillä, saadaan kutistettua. Tässä suhteessa tarvitsemme parhaita käytänteitä ja valiovertailukohteita. Meidän täytyy kaikki tämä saada pistettyä täytäntöön. Mikäli strategia jää vain tyhjäksi sanahelinäksi ja paperitiikeriksi, silloin emme pääse asiassa puusta pitkään. Siksi katsomme, että meidän pitää puhua asioista, jotka ovat lähellä realiteetteja. Meidän täytyy pitää jalat maassa ja puhua tosielämän ongelmista. Siksi me puhumme tässä palkkakuilusta ja sen kutistamistarpeesta ja myöskin eläkekuiluun haluamme viitata. Ehkä kuulokin täytyy voida kaventaa. Minäkin olen täysin avoimin mielin ja olen halukas lisäkompromisseihin siinä toivossa, että kompromissiin todellakin päästään sellaisiin, joihin kaikki voivat olla tyytyväisiä viime kädessä. Ja toivon mukaan nämä kompromissit sitten tulevat myötä vaikuttamaan siihen, että pääsemme niihin tavoitteisiin, jotka on asetettu. en Kiitoksia edustaja Galpelt. En, enhän minä mitenkään teitä kritisoinut, vaan arvioin tätä ehdotusta, josta puhuitte kaikella kunnetuksella, Jotkut pitävät sitä myönteisenä ja toiset, kuten itse olen sitä mieltä, että sitä pitäisi vielä vähän hioa. Jos meillä on tässä nyt ainoastaan naisia varten tiettyjä toimia, että naiset hoitavat lapsia, niin tässä tapauksessa naiset ovat edelleen aina vastuussa lasten hoitamisesta. Puhuin tästä asiasta, mutta ei missään tapauksessa en kritisoinut teitä, vaan arvioin vain tätä toimenpidettä, jota te kuvailitte hyväksi käytännöksi, ja minun mielestäni sitä pitäisi vielä pohtia uudestaan. Sitten ECRn nimissä annan puheenvuoron edustaja Vinenskalle. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, szanowni Państwo. Kiitoksia, hyvät kollegat. Euroopan unionin strategia vuodesta 2015 tasa-arvon edistämiseksi koskee tasa-arvoa työmarkkinoilla, politiikassa, väkivallan torjuntaa ja sitä, että pyritään myös säilyttämään oikeus aborttiin. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja siinä on käytettävä kielenkäyttö työryhmän työssä, kun kysymys on yleisemmin naisten ja miesten välisestä tasa-arvossa. Se, että nyt pyritään saamaan tähän uusi tulkinta, merkitsee sitä, että pyritään viimään eteenpäin tätä sukupuolinäkymystä eikä niinkään tasa-arvoa. Ja lisäksi minulla on myöskin tästä abortiedistämisestä varaumia. Joulukuusta 2013 saatu päätös vahvistaa sen, että jos tavoitteena on viedä eteenpäin politiikkaa, joka koskee lisääntymisterveyttä ja seksuaalikoulutusta, niin tässä on kyseessä asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden kontolle ja toimivaltaan. E ei ole minkäännäköistä toimivaltaa näissä asioissa. Eikä sitä voida ottaa näihin kysymyksiin mukaan, ei edes tällaisten ei-sitovien päätöslauselmien avulla. Lisäksi olen sitä mieltä, että se, että pyritään löytämään ratkaisu rakenteelliseen perheväkivaltaan, niin kysymyksessä on myös se, että jos halutaan muuttaa niitä perinteisiä rooleja, joita naisilla ja miehillä on, usein johtaa väkivaltaan. Sitä on katsottu myös suuremmalta nä- suuremmasta näkökulmasta yhteiskunnasta. Se, että pornografia on helposti saatavalla mediassa ja ettei avioliittoina ole samassa merkitystä kuin aikaisemmin, että yhä useammin on eri suhteita ilman minkäännäköistä vastuuta. Tämä liittyy myös alkoholismiin, huumausaineiden käyttöön ja tiettyyn seksuaalikoulutuksen sen sijaan, että viitataisiin perheeseen ja avioliittoon. Usein kysymys on myös nuorten seksuaalisoimisesta. Naisten perinteinen rooli on olla nainen tai äiti. Jos naisten roolia pyritään muuttamaan, meidän tulee vaihtaa sitä taas vastaan auktoritaarisen ideologian avulla, koska Tämähän on jos vuosisatojen voimassa ollut asia. Eikö meidän tulisi tukea naisia, jotka toteuttavat itseään näissä perinteisissä naisrooleissa ja jotka myös ymmärtävät sitä, mitä vaikutuksia sillä on yhteiskuntaan, että he kasvattavat lapsia ja omistautuvat perheelle. Naisten ja miesten välisen tasa-arvo tulee sisältää tämä. Ja meidän tulee ehdottomasti pyrkiä tähän tilanteeseen niin, että kunnioitetaan sitä luonnollista eroa, joka sukupuolten välillä on. Tämä ei ole mikään sota sukupuolten välillä, ei mikään feministinen itsepuolustus, kuten kollega täällä edustaa. Ei siitä ole mitään hyötyä naisille. Minä käsitän aivan, että on olemassa tahto auttaa naisia ja antaa heidän osallistua julkiseen elämään, mutta meidän tulee myös tukea naisia varsinkin heidän roolissaan äitinä ja vanhempana, ja varmistautua siitä, että meillä on oikeanlaista perhepolitiikkaa, joka oikealla tavalla tukee naisia. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo minun mielestäni Puolassa ja muualla Euroopassa on arvokas asia ja emmekä saa antaa sen tuhoutua Emmekä saa antaa tasa-arvokäsityksen muuttua. sukupu... tasa-arvopolitiikassa ei ole kysymys naisten ja miesten välistä tasa-arvosta, vaan siitä, että puolustetaan naiseutta ja miehe- miehuutta ja viedään eteenpäin sitä arvoa, jonka perhe ja yhteisö tuo. Ahora tiene la palabra eh, por el grupo. Seuraavana Alderman puolesta Edustaja Emilna. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia paljon rouva Noihelille hänen tekemästään työstä. Minäkin olen Alderyhmän nimissä tehnyt tarkistuksia ja haluan painottaa seikkoja, jotka ovat erityisen tärkeitä meidän kannaltamme. Erityisestikin eläkekuilu, rahoituksen saaminen, työpaikkakiusaaminen, seksuaalinen häirintä ja vainoaminen. Esittelijä on jo aivan oikein painottanut sitä, että tarkistusten lukumäärä on melkoisen vaikuttava. Siksi haluaisin selkeästi todeta tässä yhteydessä, että olemme hyvin avomielisiä ja valmiita tekemään kompromisseja teidän kanssanne. Yhteisenä tavoitteenamme täytyisi olla – se, että meillä on selkeä, vahva strategia, ja komissio ottaa huomioon parlamentin kannan. Olen samaa mieltä tavoitteestanne, kun te haluatte inhimillisen ja oikeudenmukaisen inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden varmistaa. Ja niin mikä tähän päästään, tämä on jo aimuharppaus eteenpäin verrattuna nykytilanteeseen. Gracias en nombre de la... Kiitoksia. Sitten vihreiden ryhmän nimissä edustaja Urtasun. Bien. Eh, No, kaikilla kunnioituksella väikeä, vähän väikeä välillä kuunnella jotenkin pohdintoja tässä valiokunnassa, mutta haluaisin kuitenkin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Mielestäni tämä mietintö on pitkälti niillä linjoilla, joille tämä strategian itsekin haluamme. Täällä on eräs keskeinen asia, joka on huomioitava edellisestä strategiasta, koska sitä, että tarvitsemme indikaattoreita, jotka olisivat selkeitä, joilla voitaisiin mitata edistystä tai edistyksen puutetta tietyillä alueilla. Se on aikaisemmin puuttunut. Me tarvitsemme mekanismeja, joilla voidaan kunnolla mitata, missä määrin pääsemme eteenpäin ja missä määrin taaksepäin. Tämä on hyvin tärkeä asia tässä strategiassa. En nyt halua pitkään puhua, vaan sanon vaan, että olemme tehneet tähän tarkistuksia Voimme sitten keskustella niistä varjoesittelijöiden kokouksessa. Täällä on joitakin asioita, jotka ovat meille tärkeitä ja jotka liittyvät tasa-arvoon ja myös LGBT-kysymyksiin. Ne ovat tärkeitä mielestäni me ottaa mukaan tähän mietintöön. Sitten nämä säästöpolitiikan vaikutukset kilpailukyvyn kehittymiseen joskus täälläkin on puhuttu siitä, että strategia ei voida erottaa EU-ohjausjaksosta. Se olisi suuri virhe. Tällä hetkellä tähän jaksoon liittyy politiikkoja, jotka tuovat eriarvoisuutta muassaan, joten kyllä se pitää olla mukana. Sitten täällä on myös viittaus, jos teen tarkistuksia, joka koski sitä, että on taattava tasa-arvo myös ilmastonmuutoksen torjunnan takia. Se on tärkeää nyt, kun olemme matkalla Pariisiin 2015 ja tietenkin väkivaltaa koskevat asiat on oltava mukana. Ja on pakko sanoa, että vaikka komission neuvosto ovatkin meidät laittaneet melkoiselle ristintielle tässä äitiys- ja isyysloma-asialla, niin kyllä se tänne pitäisi laittaa mukaan kuitenkin, niin, että se on ikään kuin viesti parlamentilta. Tämä on meille tärkeää. Maria ei ole paikalla, mutta on tärkeää, että tiedän, että tämä asia on siis nyt aivan jumissa, mutta juuri siitä syystä se olisi tärkeää mainita strategiassa. Haluaisin kiittää esittelijää. Olemme käytettävissänne yhteistyötä varten. Muchas gracias, señor Urtasun. El señor Gerik tiene la palabra. Sitten edustaja Gerik. Vielen Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa Rova Noichel, minä arvioin, arvostan teidän ja selkeyttäneen suorapuheisuuttanne. Varjoesittelijänä haluaisin ottaa kantaa noihin mietintöön, koska itse laatin tästä työllisyysvaliokunnassa lausuntoa. Kollega Koslovska työllisyysvaliokunnassa arvostaa teidän tekemä työntänne, mutta hän totesi, että tässä esitän asiat ikään kuin EU olisi vastuussa kaikista sukupuolikysymyksiin liittyvistä seikoista. Tämä ärsytään suuresti. Sukupuolikysymysten huomioon ottaminen kaikessa politiikassa Totamme tästä, että naisten ja miesten tasavertainen kohtelu on tarpeellista. Mikäli puhutaan vain sukupuolista, niin tämä on ehkä epäselvää. Täällä on valtaisia muitakin tulkintoja. Pitäisi puhua miehistä ja naisista. Ärsyttävää tässä on se, että te käyttäydytte ikään kuin joka ikinen kuusi, kuukausi, jonka nainen käyttää kotona lapsensa kanssa, on hukkaan heitetty kuukausi. Ja kun on kyse nuorisi, nuorista äidistä, onko kotona vietetty aika pelkkä tyhjä aukko elämässä, tämä hölynpölyä. Minä olen itse saattanut maailman seitsemän lasta ja itse isänä olin jonkin aikaa kotona hoitamassa lapsia. Ja minä joka ikinen päivä opin uusia asioita, arvokkaita, tämmöinen arvokasta aikaa, ei mitään miestyövoiman tuhlausta tai hukkaan heitettyä aikaa. Usean otteeseen täällä on todettu, että tasavertainen kohtelu täytyy varmistaa. Toinen asia, joka minua erityisesti ärsyttää lisäyksen siihen, mitä kollega juuri sanoi, on aborttikysymys. Kaikki tietävät, että mitkä selkeä kanta täysistuntoäänestyksessä omaksuttiin loppujen lopuksi Tarabella mietinnön yhteydessä. Eurooppaalla ei ole mitään sanottavaa tämän kysymyksen. Hyväksyttekö te tässä toisiosuusperiaatteen? Ja voisitteko nyt lopettaa jatkuvasti tämän kysymyksen toisiosuusperiaatteen huomiota jättämisen rakentavaa perhepolitiikkaa, mikä halutaan harjoittaa. Tämä apartti-kysymys myrkyttää tämän keskustelun. Ja sukupuoli ja lisääntymisterveyden saanti on perusihmisoikeus. Tämän te toteatte, mutta entä sitten syntymättömien lasten oikeudet ja äidit, jotka joutuvat tekemään abortin, niin älkää kuvitelko, kuvitelko että tämä on mikään myönteinen oikeus. Muuten mietinnössä on hyviäkin näkökohtia, runsaasti sellaisia. Mutta ideologinen hölynpöly pilaa tämän kaiken. Tässä jälleen kerran jätetään tilaisuus käyttämättä että toivon, että kaikesta tästä kritiikistä huomioimatta voimme päästä vielä jonkinlaiseen tulokseen edes tässä keskustelussa. La señora Ward, tiene la palabra. Edustaja Ward. Um, thank you very much. I'll try and be very brief and just... Uh... Kiitoksia. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti. Ja ottamaan esille yhden kohdan. Arvostan kyllä kollega Marian tekemää työtä tässä. Tämä on ollut hieno mahdollisuus katsoa sitä yksityiskohtaisemmin ja esittää joitakin tarkistuksia kirjoittaa, ja allekirjoittaa niitä yhdessä kollegoiden kanssa. Kyseessä on strategia tulevaisuuden varalle, ei menneisyyden. Tässä ei ole kysymyksessä mikään jämähtänyt näkemys tai kapeakatseinen näkemys sen suhteen, mistä perheessä on kysymys. Ja minusta meidän tulisi olla realistisia sen maailman suhteen, jossa elämme, niistä eri tavoista, joilla perhe muodostuu tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Ja meidän tulee kyetä tukemaan niitä, jotka määrittelevät itsensä omilla tavoillaan omissa perheissään, ei tavoilla, joita me välttämättä käytämme. Ja Puolan kollega täällä puhui kovasti arvostuksesta ja sukupuolten välisestä arvostuksesta. Paras tapa hoitaa se on varmistaa se, että nuorilla ihmisillä on mahdollisuus saada oikeanlaista suhdekoulutusta, jossa voivat oppia kunnioitusta ja vastavuoroisuutta. Niin, että jouduta tilanteeseen, jossa kierre vain kasvaa. Työ, jota tein ennen kuin tulin tänne parlamenttiin, oli nuorten parissa työskenteleminen monin näiden kysymysten parissa ja varmistauduttiin siitä, että heillä oli monia eri tilaisuuksia oppia roolimalleilta siitä, millä tavalla parhaiten tulisi kunnioittaa toinen toisiaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että perinteinen perhemalli ei suinkaan aina takaa näitä arvoja. Ja minusta me teemme suuren virheen, jos jätämme huomiota sen tavan, jolla yhteiskunta itsestään kehittyy ja muuttuu. Meidän täytyy hyväksyä se, millä tavalla ihmiset haluavat elää ja edustaa itseään ja identifioitua erilaisiin perheyksikköihin. Ja miten me voisimme sitä parhaiten sosiaalipolitiikan turvin tukea. Muchas gracias. La señora Head tiene la palabra. Kiitoksia sitten edustaja Head. Tack så mycket. Kiitoksia. No kyllä minunkin täytyy sanoa, että olen kovin kiitollinen tästä esittelijän tekemästä työstä. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä ja toivon todellakin, että voidaan saada läpi erittäin hyvä yhteinen strategia. Me olemme yhteisö ja unioni, jossa on avoimet sisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus. Meillä on paljon erilaisia lainsäädäntöjä, jotka vaikuttavat naisiin ja miehiin, heidän tilanteeseen, heidän tilanteeseensa riippumatta siitä, missä he eu ovat. Siksi me tarvitsemme yhteisiä strategioita ja toimintasuunnitelmia juuri siitä syystä, että me emme ole tasa-arvoisia. Me emme ole tasa-arvoisia. Otetaan esimerkki esimerkiksi työmarkkinoilta. Naisten ja miesten palkat, kun puhutaan samanlaisesta työstä, samankaltaista koulutuksesta, tiedämme, että naisilla palkka on keskimäärin 16 prosenttia matalampi kuin miehillä. Sen lisäksi näyttää siltä, että kaikki jäsenvaltiot ole, ovat allekirjoittaneet äh, kansalaisvapauden tunnustuksen, mutta me tiedämme, että useimmat jäsenvaltiot rikkovat sitä vastaan sen jälkeen, kun ovat sen allekirjoittaneet. Ja siitä syystäkin on tärkeää, että meillä on strategioita tässä kysymyksessä, sillä monet tasa-arvokysymykset kuuluvat tähän alueeseen. Me emme ole pelkästään lainsäätäjiä, vaan me olemme myöskin mielipiteenrakentajia. Ja me voimme todellakin välittää eteenpäin parhaita käytänteitä. Yksi kaikkein tärkeimmistä tehtävistä EU-parlamentaarikoina on, että me viemme eteenpäin näitä parhaita käytänteitä. Puhutaan esimerkiksi miestin suhtautumista naisiin, jos suhteessa kaikilla jäsenvaltioilla on ongelma. Ja tämä on ongelma, joka täytyy ratkaista, ja me voimme silloin välittää eteenpäin näitä parhaita käytäntöjä. Vuonna 2015 edelleenkään emme ole ylipäätään tasa-arvoisia ja se voidaan nähdä vaikkapa palkkakehityksestä. Katsotaan kuinka moni työskentelee, kuinka moni on osa-aikaisena. Ja tämä aiheuttaa sitä, että meidän täytyy toimia paremmin ja pyrkiä saamaan aikaiseksi sellaisia strategioita jäsenvaltioita, jotka toimivat väestökehityksellisesti katsoen meidän täytyy toimia ehdottomasti paremmin. Me tarvitsemme lisää lapsia Eurooppaan, mutta tarvitsemme myös lisää naisia työmarkkinoille. Kaikki, jotka täällä istuvat, tietävät, miltä tilanne näyttää. Me tarvitsemme lisää naisia työmarkkinoille ja ennen kaikkea tulevista sukupolvista. Kaikki 40-50-lukulaiset, jotka nyt siirtyvät eläkkeelle, me tarvitsemme lisää naisia työmarkkinoille myös taloussyistä. Ja siitä syystä meidän täytyy olla myös tasa-arvoisempia. Meidän täytyy toimia paremmin kotimaissamme. Kolme neljäs osaa naisista, jotka ovat koko työssä, hoitavat myös koko, kaikki kotityöt kotona. Ei me kaikkeen lainsäädäntöä tarvitse, mutta meillä täytyy olla suuntaviivoja, koska näyttää siltä, että ei asia muuten toimi. Minä uskon, että kaikki maat voivat hyötyä hyvin tästä tasa-arvostrategiasta myös ne maat, jotka ovat päässeet jo hyvin pitkälle. Muchas gracias, la señora Petir. Kiitoksia sitten edustaja Petir. Hvala lijepo gospođo e, predsjednice. E, evo mi na ovom odboru učestalo raspravljamo ponekad i... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä valiokunnassa Olemme keskustelleet tuntikausia strategioista ja kertomuksista ja mietinnöistä, jotka liittyvät naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Me kaikki haluamme antaa oman panoksemme, jotta tämä tasa-arvo saavutettaisiin. Joskus minusta vaikuttaa siltä, että käytämme enemmän aikaa ideologisiin keskusteluihin kuin toimiin, joilla todella päästäisiin tuloksiin. Tunnen Tarabellan mietinnön. Minusta meidän ei kannattaisi yrittää mennä tuonne jäsenvaltioiden autonomian ja subsidiariteetin alueelle. Olen käynyt läpi tämän mietinnön ja näin, että siinä terveysosaston alla on muutamia asioita, joita on ehdotettu Euroopan unionin käsiteltäväksi jäsenvaltioiden sijaan. Haluaisin nyt ystävällisesti ehdottaa, että emme laatisi enää yhtään mietintöä, jolla rikotaan subsidiariteettiperiaatetta. Kiitoksia. Bueno, y antes de pasar la palabra a la comisión... No niin, ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle, haluaisin käyttää puheenvuoron, vaikka olenkin täällä puheenjohtaja, niin kyllä minullakin on oikeus käyttää puheenvuoroja keskusteluissa. On sanottu, että Monet asiat täällä onkin jo tuotu esille kollegoiden puolesta. Kiitän niistä ja tuen niitä täysin. Tämän valiokunnan on todellakin otettava kantaa sen puolesta, että saisimme aikaan erityisen eurooppalaisen tasa-arvostrategian. Mielestäni tämä on tärkeää tuoda esille. Ja sitten tämän strategian sisällä olisi otettavaisia eri toimia. Jotkut niistä voivat olla lainsäädännöllisiä, koska meillä on lainsäädäntövaltaa tällä alueella. Ja sitten on muita aloitteita, hyvien käytäntöjen vaihtoja, toimia, joilla voidaan päästä tavoitteisiin yleisellä tasolla. Joka tapauksessa keskustelu ja mielipiteiden vaihto on erittäin tärkeä. Tämä valiokunta laatii niitä mietintöjä, joita koordinaattorit ja puheenjohtajista pitävät tärkeinä. Ryhmillä on täysin vapaus tehdä ehdotuksia, mitä asioita haluamme käsitellä mietinnöissä ja mitä pidämme tärkeinä niin, että tämä parlamentti voisi näihin asioihin ottaa kantaa. Tämän vuosisadan Eurooppa on mielestäni sellainen, jossa todella ne naiset, jotka ovat päättäneet vapaasti ole, olla olematta vaimoja ja äitiä, olemme myös täysin, täysin, täysin naisia toimissamme. Ja kun kehitämme omaa elämämme, olemme yhtä paljon naisia kuin muutkin naiset kaikilla kunnioituksilla niitä kohtaan, jotka täällä muuta sanoivat. Joten jos täällä nyt viitataan perinteisiin, ja näihin erityisrooleihin, että naisille asetetaan tiettyjä rooleja, niin mielestäni tämän kautta palautetaan meidät Eurooppa vuosisatoja sitten, silloin kun naisilla oli ainoastaan tuo vastuutehtävä. Me, me naiset, jotka olemme päättäneet toimia no, naisina, jotka eivät ole vaimoja eikä äiti, äitejä, olemme aivan yhtä täysin rinnoin naisia kuin muutkin naiset. Tämän halusin sanoa. Ja nyt annan puheenvuoron komissiolle oikeus pääosastolta edustaja Rova Saastamoinen. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle hänen tekemästään työstä. Tämä mietinnön laadinnan yhteydessä keskustelu on tämän tärkeää. Me puhumme nyt sukupuolten tasa-arvopolitiikan tulevaisuudesta. Nykykomission ja parlamentin välillä keskustelua käydään täytäntöönpano olemassa olevan strategian osalta umpeutuu tämän vuoden lopussa, joten tämä on erittäin oikeankaista keskustelua. Komission puolella me kuuntelemme tätä keskustelua suurella mielenkiinnolla. Miesten naisten tasa-arvoisuus, sukupuolten välinen tasa-arvoisuus on keskustelu, jossa on kyse perusarvoista ja sopimuksista, jonne perusarvot kirjattiin. Kyse on ihmisoikeuksista sekä miesten ja naisten oikeuksista – Kummankin oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Kyse myöskin talouden kannalta tärkeästä kysymyksestä. Kasvu Euroopassa ei voi toteutua ilman kumpaakin sukupuolta, jotka osallistuvat työmarkkinan rakentamiseen ja yhteiskunnan rakentamiseen. Usko tämä kolme seikkaa heijastuu tähän tässä, tästä mietintöluonnoksestakin. Me tarkastelemme näitä kolmea seikkaa. Yritetään laajakatseisesti kyse laajasta toimintakentästä. Arvostamme komissiossa suuresti sitä, että parlamentti auttaa määrittelemään prioriteetit kaikkien näiden seikkojen suhteen. Meillä on tietty aikataulu ja tietyt resurssit käytössämme, ja meidän täytyy keskittyä työssämme. Tämä on myöskin komission ja puheenjohtaja Junckerin lähtökohtana. Me keskitymme suuriin tärkeisiin asioihin ja keskitämme kaiken energiamme niihin. Ilolla jään odot, jäämme nyt odottelemaan parlamentin lopullista mietintöä, joka koskee naisten ja miesten tasa-arvoa, tasa-arvon tulevaisuudesta ensi vuoden tai tämän vuoden jälkeen. Tietystikin olemme teidän käytettävissänne, mikäli teillä on mitään kysyttävää. Muchas gracias. Eh, informarle. Kiitoksia. Äänestämme valiokunnassa tästä asiasta vuotta 6. tai 7. toukokuuta. Agenda ei ole aivan vielä valmis. Ja tuohon mennessä esittelijä ja varjoesittelijät eri ryhmistä varmasti ehtivät tekemään tämän kompromissitarkistusten laatimisen työn ja ehtivät äh, luomaan näitä konsensuksia. No niin, nyt menemme eteenpäin. Seuraava kohta koskee perusoikeuksien tilannetta Euroopan unionissa. Esittelijänä on Ajuuto, taikka valmistelijana, ja annan hänen puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. tilaa kysymysten vuoksi en voinut ottaa mukaan kaikkia asioita ja näkökohtia, jotka olisi ollut syytä tähän asiaan ottaa, mutta pyrin joitakin tärkeitä kohtia tänne ottamaan mukaan ja lisää asioita saadaan sitten teidän tarkistuksenne myötä. Ensinnäkin viittaan kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa naiset ovat edelleen väkivallan ja syrjinnän kohteena. On seksuaalista, psykologista, seksuaalista väkivaltaa ja ajankäistä pahoinpitelyä. Italiassa on juuri puolustuskyvyttömiä henkilöitä mm, hyväksikäytettykin Haluaisin puhua myös asioista, jotka usein jäävät hiljaisuuteen. On ehkä siksi, että pelätään tai ei tunneta, että ollaan riittävän suojattuja. Seksuaalirikokset ja häirintä, jota voidaan harjoittaa myös uuden teknologian kautta. Me tiedämme, tiedämme kuinka, kuinka romahduttavia vaikutuksia sosiaalisella verkostolla voi olla. Nämä voivat johtaa tilanteisiin, joista on vaikea enää päästä ylös. Väkivalta on erityisen arkaluontoinen, koska usein, tässä puhutaan naisiin, naismurhista ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta, jossa useimmiten tekijänä on kumppani. Otin mukaan myös kunniarikokset. Ne ovat erityyppisiä maista riippuen, mutta niitä edelleen on olemassa tilanteessa, jossa yhteiskunnan ja kulttuurinen jälkeenjääneisyys on tärkeämpää kuin oikeuksien kunnioittaminen. Sitten yksityiselämään, työelämään, sosiaalielämään, syrjintätapaukset ja homofobiatapaukset ovat mukana. Ei pitää unohtaa sitäkään, että naisten homoseksuaalisuutta siedetään vielä huonommin ja ymmärretään vielä huonommin luultavasti kulttuurista kysymyksestä. Näissä nainen nähdään vain miehille tarkoitettuna seksuaalikohteena ja objektina. Myös koulutus ja palvelukysymykset on huomioitava. Näillä aloilla on myös monen tyyppistä syrjintää. Monissa tapauksissa syrjin, naisten syrjintään lisätty muita syrjintää syitä, esimerkiksi maahanmuuttajanainen tai vammainen nainen tai nainen, joka uskonnosta syystä tai omista elämän valinnastaan johtuen joutuu syrjityksen kaksi-kolme kertaa tai enemmänkin. Otin mukaan työelämän, poliittisen elämän ja päätöksentekoon liittyviä seikkoja. Naiset ovat ali, aliedustettuina suurissa yrityksissä ja politiikan korkeilla porteilla, mutta erityisesti myös paikallisessa politiikassa ja naiset suljetaan pois päätöksenteosta ja näin jatketaan jatketaan näitä vanhoja kaavojoiden mukaan miehet tekevät kaikki päätökset. Meidän olisi äh, asetettava uusia tavoitteita ja päästä eteenpäin. Olin vedonnut siihen, että jäsenvaltiot ja toimielimet ponnistelisivat äh, lainsäädännön ja perusoikeusviraston kautta, jotta saataisiin aikaan äh, strategia, jonka kautta voidaan suojella no-, naisten perusoikeuksia ja torjua kaiken tyyppistä syrjintään ja väkivaltaa. Tulen itse tekemään vielä lisäyksiä tähän lausuntoon ja oikein mielelläni otan vastaan teidän mahdolliset huomionne. Kiitoksia. Muchas gracias, señora Ayuto. Por... Kiitoksia edustaja Ajuto tästä esityksestä. Nyt annan puheenvuoron niille kollegoille, jotka haluavat osallistua keskusteluun. Ajara Sender ensin. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, en primer lugar. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää valmistelija hänen tekemästään työstä. Hän on tunnistanut täällä hienosti nämä eri näkökohdat, jotka liittyvät naisten ihmisoikeuksien rikkomiseen. Ja hän puhuu täällä myös näistä kaksin- ja kolminkertaisista, kolminkertaisista syrjinnäistä. On tärkeää, että kun käsitellään Euroopan unionin ihmisoikeuksia, huomioimme yhä enemmän tämän tyyppiset ajatukset. Eli se, että kaiken tyyppinen naisten syrjintä merkitsee ihmisoikeuksien rikkomista. Muussa tapauksessa vaikuttaa siltä, että olisimme jotenkin ihmisoikeuksissa vasta toisella tai kolmannella tasolla – kun naisten syrjinnästä ja muista ongelmista puhutaan. Haluaisin kiinnittää huomionne myös muutamaan ongelmaan, jotka ovat vain, jat- jotka ovat vain pahentumassa, kuten ihmiskauppa ja työ, työpaikalla hyväksikäyttö ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Sitten näistä syrjintätapauksista, kaksin kolmenkertaista syrjinnästä on huomioitava nämä tilanteet, joita välillä on vaikea tunnistaa, niin tämä on instituutioiden puitteissa. Instituutioiden kuitenkin pitäisi siis suojella näitä oikeuksia. Tähän liittyy esimerkiksi vammaiset naiset, jotka joutuvat sitten väärinkäytetyiksi julkisissa laitoksissa tai väärinkäyttöä pahoinpitely, työpaikahäirinnän kontekstissa tai naisten syrjintää hyvin miesvaltaisilla alueilla, kuten armeijassa. Espanjassakin on ollut joitakin tapauksia, jotka todella nostavat ikään kuin kissan pöydälle. Tässä olisi täsmennettävä, minkä tyyppisiä välineitä voidaan käyttää, jotta voidaan tunnistaa nämä ongelmat ja tukea näitä naisia, joita syrjitään ja jotka ovat tilanteessa, jossa on hyvin vaikea vedota oikeuteen liittyen siihen kontekstiin, jossa ongelmat nousevat ja liittyen näihin eri hierarkisiin rakenteisiin, on hyvin vaikea hakea tuollaisessa tilanteessa apua ja, ja oikeutta itselleen. Sitten muitakin vaikeuksia, jotka voivat vaikuttaa aivan esoteerisiltakin meille. Nämä koskevat naisia, jotka ovat tilanteessa, jossa ei mitään talousongelmia oikeastaan ole, kun rahoitusmaailmassa olemme kuitenkin saaneet tietoja – vakavista työhäirintätapauksista, joita ei oikein ole edes tunnistettu johtuen tästä kontekstista. Nämä tapaukset jäävät jotenkin aivan kaksinkertaisesti näkymättömiksi. Olisikin hyvä, että täydennettäisiin tätä lausuntoa näillä asioilla. Se on, se on sinänsä hyvä siinä. Olisi hyvä vielä työstää näitä instituutioisia kysymyksiä. Espanjassa ja Etelä-Euroopassa on ollut raskaita leikkauksia ja näin institutionaalisia kehyksiä on tahallisesti heikennetty lähinnä oikeistohallitusten taholta ja niiden on vaikeampi tunnustaa, että syrjintä on olemassa. Näin ollen meidän olisi todella vahvistettava tätä puolta ja kehitettävä välineitä, joilla voidaan torjua täm, tällaista väkivaltaa ja syrjintää. Tulemme tekemään tähän tarkistuksia, joilla voimme vielä valmistelijan lausuntoa täydentää. Kiitoksia. La señora Galpets. Kiitoksia sitten Galpets. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. En nyt puhu omissa nimissäni, vaan pikemminkin korvaan täällä Ruvan Materaa. Olen täällä nyt hänen ääni torvenaan, mikäli näin voin sanoa. Hän on esittelijä kansanpuolueessa, varjoesittelijä. esittelijä Äänellä on muutamia, joita hän pyysi, että puhun hänen puolestaan. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kansanpuolue todennäköisesti tulee tukemaan tätä mietintöä. Meillä on tässä kuitenkin eräs ongelma, joka liittyy kohtaan kaksi. Siinä esittelijä kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan sen, että varmistetaan tasavertaiset mahdollisuudet ja talouden riippumattomuus, että on riittävästi henkilöstöä tällaisissa laitoksissa, jotka tähän tavoitteeseen pyrkivät. Rova Matera lähtee siitä, että kansan, kansalliset tasa-arvo asioista vastaavat laitokset ovat asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, joten valtaoikeuskysymys ei ole nyt ensimmäistä kertaa tässä se, mistä kenkä puristaa. Kansanpuolue ei halua, että jäsenvaltiot ottaa mitään oikeuksia tässä suhteessa pois. Siksi peräänkulutamme uutta muotoilua kohtaan kaksi. Uusi sanamuoto – vastaisi paremmin Euroopan parlamentin valtaoikeuksia. Olemme tehneet muitakin tarkistuksia. Niillä me pyrimme parantamaan tekstiä. Meidän täytyy vielä kiinnittää huomiota Istanbulin yleissopimukseen ja väärinkäytöksiin ja naisten hyväksikäyttöön, jotka kuuluvat Istanbulin sopimuksen alaisuuteen. Haluamme tässä suhteessa tehdä jotakin tarkistuksia vielä. Parhaiden käytänteiden vaihtaminen ja jäsenvaltion väliset vertailut ovat myöskin asioita, me kannatamme. Meidän täytyy varmistaa, että me loukkaa toissijaisuusperiaatteetta ja mikäli jotkut maininnat ovat turhia, tarpeettomia, eivätkä vie asiaa yhteiseen tavoitteeseen, joka on meille kaikille tärkeä. Tällaiset pyrkimykset pitäisi hylätä. Rouva Matera ei tule tukemaan niitä tarkistuksia, jotka pyrkivät muuttamaan Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaa, koska ei tässä nyt pidä käydä mitään lehmänkauppaa tällä asiaa kuitenkaan. Herra Mudi. Kiitoksia sitten edustaja Mudi. Thank you very much. Kiitoksia niin kuten muutkin kollegat, kannatan kovasti tätä mietintöä ja erityisesti kappaleessa B, jossa meillä on tämän naisiin kohdistuva väkivalta ja että se sisältää henkisen väkivallan. Se on erittäin tärkeää. Ja tietysti tämä koulut koulutuksessa, palvelussa oleva äh, syrjintä. Tässä suhteessa meidän täytyy ehdottomasti tehdä paljon töitä. Lisäksi sitten toimintasuunnitelma on tärkeä, mutta haluaisin palata siihen, mitä juuri todettiin kappaleesta kolme ja siitä, että meillä on riittävästi taloudellista itsenäisyyttä näillä tasa-arvoinstituuteilla, jotta mutta kun, jos, kun asia katsotaan yhdistään kuningaskunnan näkökulmasta, olemme sanoneet, että tämä kansallinen virasto on joutunut kovien leikkausten kohteeksi ja sen vaikutukset näkyvät. Ne koskevat nimenomaan oikeuksien täytäntöönpanoa. Ja jos oikeuksia ei täytäntöönpanna, niin itse asiassa de facto noita oikeuksena ole olemassakaan. Siitä syystä kyseessä on erittäin tärkeä alue ja ja tässä suhteessa ottaisin huomioon nämä esitetyt kommentit. Kiitos. Muchas gracias. Ja para finalizar... Kiitoksia. Lopuksi haluaisin vielä ilmoittaa, että tarkistusten jättämisen määräaika on 7.4. Tästä hetkestä eteenpäin on mahdollista tehdä tarkistuksia sähköisesti. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se koskee Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen eli MENA-alueen turvallisuushaasteita. Annan puheenvuoron Arenalle valmistelijana. Madame la Présidente, alors pour cet avis Euh, est... Kiitoksia puheenjohtaja. Kyse on lausunnosta, kannattaa ulkoisen valiokunnan, että kyse on Lähi-Iran ja Pohjois-Afrikan turvallisuustilanteesta. Haluaisin lausunnossa keskittyä kolmeen tärkeään seikkaan. Ensimmäinen niistä on tarve edistää miesten ja naisten tasa-arvoa yleisellä tasolla ja taistella naisiin kohdista väkivaltaa vastaan erityisestikin, silloin kun on kyse unionin ja tuon alueen välistä vuoropuhelusta. Toinen seikka on dramaattiset seuraamukset Daeshin toiminnasta alueella. Orjuus, seksuaalinen väkivalta ovat rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Näistä täytyy rangaista. Kansallisten viranomaisten täytyy voida pelastaa kaikki tytöt ja naiset. Ja kolmas seikka, joka erityisesti naisia koskettava seikka, ovat pakolaistytöt. Nyt on osoitettu, että täytyy varmistaa, että pakolaisreilejä tyttöjä ja naisia täytyy suojella väkivallalta. Ja heidän täytyy näillä leireillä voidaan nauttia turvallisesta tunteesta. Ja varjoesittelijän kanssa pystyn vielä varmaan parantamaan tätä tekstiä. Kuten te tiedätte, tekstin pituus on rajattu, mutta olen varma, että tekstiä voidaan vielä rikastuttaa ja parantaa. Kiitos. Muchas gracias a la señora Arena. Kiitoksia edustaja Arenalle. No Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Gabrielle on kollegani, jonka suulla minä tässä nyt puhun. Hän on esittelijä ja hän haluaisi pyytää kovasti anteeksi kollegoiltaan sitä, että ei päässyt tänään paikalle. Hän joutui jäämään Bulgaarian, koska hänellä on siinä muuta menoa. Mutta hän katsoo kuitenkin, että on tärkeää saattaa hänen näkemyksensä kaikkiin kuuluviin. Hän halusi ensinnäkin kiittää Rouva Areenaa ja onnitella häntä tästä aivan erinomaisesta lausuntoluonnoksesta. Varjosittelen lähtökohta on se, että nyt täytyy selkeästi ottaa kantaa lähi ja Pohjois-Afrikassa valitsevaan tilanteeseen sen kun naisista. Hän katsoo kuitenkin, Rova Gabriela siis katsoo, että tätä tekstiä pitäisi vielä täydentää esittää, ja hän aikoo siksi tehdä joukon tarkistuksia. Haluaisin mainita erityisesti kolme seikkaa. Ensimmäinen niistä on naisten oikeudet. Naiset, naisten oikeudet pitäisi ottaa aina mukaan keskustelussa myöskin Arabiliiton kanssa. Toiseksi naisten rooli, silloin kun alueen rauhasta ja vakaudesta, pitäisi huomioida kolmas seikka. Lausunnossa pitäisi käyttää hyväksi tilaisuutta ja varmistaa, että ulkosuhdehallinto ja komissio varmistaisivat sen, että naiset voivat osallistua missioihin ja valtuuskuntamatkoihin, jotka kohdistuvat noille alueille. Urta sun, tiene la palabra. Edustaja Urta sun, eipä olekaan, eihän haluakaan käyttää puheenvuoroa. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, Sí, el servicio de, de exterior quiere tomar la, la palabra. Ulkosuhdehallinto haluaa käyttää puheenvuoron. Eh, Thank you, everybody. Um, I would like to say first of all that I... Haluaisin sanoa ensinnäkin, että haluan kiittää valiokuntaa josta delegaatiota, joka kävi 59. naisten aseman kokouksessa New Yorkissa. Ja varsinkin tämä lausuntomietintös, josta täällä keskustellaan, me kannatamme tätä laajempipohjaista keskustelua AFETin mietinnöstä, Peijunin mietinnöstä ja Maria Rena ja Peijunille molempia haluamme kiittää tästä keskustelusta. Meidän myös se on kovin tuottava. Yhtäältä, koska ulkosuudenhallinto on pitkälti samaa mieltä näistä ajatuksista, jotka löytyvät täältä, kun puhutaan turvallisuustilanteesta ja viedään eteenpäin demokratiaa ja kehitetään yhteistyötä talouskehityksen rinnalla. Tämä on meidän mielestä, nämä ovat mielestämme hyvät prioriteetit. Haluaisimme myös mainita sen, että EAS on jo työstänyt naisten tasa-arvokysymyksiä eri asioissa, myöskin YK kanssa ja Arabiliikan kanssa. Sillä marraskuussa Arabiliikan parlamentaarikot kävittävät täällä talossa tällaisen Spring Forward for Women-ohjelman puitteissa, jota harjoittaa yhteistyössä. Tämä on siis prioriteetti ja meidän mielestä tuo keskustelukin on oikein hyvä, mikä täällä käytään. Kun puhutaan unionista, niin muistuttaisimme, että meillä on myöskin seurantamekanismi vuonna 2013 ministerikonferenssi, joka pidettiin Pariisissa, jossa oli kovin kehittynyt julkilausuma, jota seurataan nyt sitten näiden eri kokousten avulla, kolme ad hoc-kokousta, joiden avulla pyritään menemään mahdollisimman pitkälle ja pyritään siihen, eh, että sitten pidetään ministeritason kokous ensi vuonna. Kiitoksia. Muchas gracias eh, para informarles. Kiitoksia. Tarkistustietoisen määrä aika on 13. huhtikuuta kello 17. Päätämme kokouksen tänään tähän ja jatkamme huomenna kello 10. Kiitoksia.